Bien, chers collègues, euh, il nous manque... Hyvät kollegat, muutama kollega vielä puuttuu, mutta niin kuin tiedätte, niin sitten tämän virran mukana ihmiset he sitten tulevat paikalle. Minä olen nyt puheenjohtajana kokouksen alussa, koska Vicky Ford on esittelijänä siinä tekstissä, josta aiomme nyt puhua. Jos teille sopii, niin Istuutukaapa paikoillenne. Bien, donc euh, nous ouvrons nos travaux. No niin, käynnistämme kokouksemme. Ensimmäinen näkemysten vaihto direktiiviehdotuksesta. Aiheena tässä on aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta Euroopan unionissa. Vicky Ford on esittelijämme tässä aiheessa. Katselen nyt varjoesittelijöiden suuntaan. anna Maria ei näy vielä, mutta varmaan hän saapuu paikalle. Nikola käyttää puheenvuoron Koferatin nimissä. Dita on ALDE-ryhmästä paikalla. Guesta en tiedä. Kuka puhuu Guen nimissä? Eikö kukaan? No, hyvä. Ei ainakaan toistaiseksi ole ketään. Vihreät, Pascal, ei ole vielä tullut paikalle. Pascal vient d'arriver? Ah, Pascalko tuli. Askevich on tullut paikalle. Trasinski on paikalla. Selvä. Meillä on jo täällä kollegoit, jotka haluavat kovasti toiselle kerrokselle puheenvuoroja. Komission edustaja herra Ala on paikalla. Nyt välittömästi puheenvuoron saa Vicky. Vicky Ford, olkaa hyvä. Can I start by thanking the Haluaisin aloittaa kiittämällä sihteeristöä sen suuresta avusta. On ollut hienoa saada apua niiltä ihmisiltä, jotka jo vuonna 2008 työstivät sitä edellistä direktiiviä. Nyt on valtava kiinnostus kohdistunut tähän ehdotukseen. Monet ihmiset ovat hyvin huolissaan niistä seuraamuksista, mikä selkeästi on huonosti laadittu, ei niinkään täydellinen ehdotus, joka tarvitsee vielä lisätyötä. Se, että meillä ei ole vaikutusarviota, tekee työmme vielä vaikeammaksi. Minulla on ollut jo kaksi hyvin hedelmällistä kokousta varjoesittelijöiden kanssa. Ja me olemme voineet tunnistaa kysymysluettelon. Sovimme, että näitä kysymyksiä on käsiteltävä vielä. Olen tehnyt todellakin luonnosmuotoisen työasiakirjan, jonka voitte jo saada. Ja olemme saaneet palautetta myös parlamentin ulkopuolelta ja sen sisältä luonnollisesti. Monet kuuntelevat tätä kokousta myös salin ulkopuolella, joko tänään tai sitten myöhemmässä vaiheessa. Niille, jotka kuuntelette kokousta ulkopuolelta, me kuuntelemme teidän huolianne. Ei tarvitse jäseniä hukuttaa viesteihin kertomalla siitä, mikä tässä ehdotuksessa on vialla. Olemme saaneet paljon sähköpostia. Nyt tarvittaisiin ehdotuksia siitä, miten ehdotuksesta tehtäisiin parempi. Älkää uhkailko meitä parlamentin jäseninä. Kyllä me yritämme auttaa, jotta saisimme tästä paremman ehdotuksen. 15. maaliskuuta järjestetään julkinen kuuleminen tässä valiokunnassa ehdotuksesta ja toivon, että jäsenet silloin saavat syvällistä näkemystä sidosryhmiltä, asiantuntijoilta, eri tahoilta. Asiantuntijalista on IMKON nettisivuilla sitten saatavissa. Jos joku salin ulkopuolella haluaa saada omat näkemyksensä kuuluviin, niin he voivat sitten koordinoida asiantuntijoiden kanssa. Yritämme löytää kaikkien sidosryhmien eh, taholta asiantuntijan, jotta mahdollisimman moni huoli ja myös muutosehdotus tulee esille kuulemisessa. Meillä on kuukausi aikaa vielä ja teen kovasti töitä. No sitten itse asiaan. Ensinnäkin deaktivointi, käyttöstä poistaminen. Kategoria A on täysin poisto, jopa deaktivoituna olisi minun mielestäni sellainen, että sillä olisi kielteisiä vaikutuksia toimijoihin. Tähän tulisi puuttua mielestäni niin, että jäsenvaltioilla olisi erityispoikkeuksia ja lupamenettelyjä ja pidettäisiin näille deaktivoiduille ampuma-aseille poikkeusmahdollisuus silloin, kun deaktivointi on riittävän standardin mukaan suoritettu. Joidenkin mukaan olisi aivan hyvä, että olisi lupa riippuen kategoriasta ja kun huomioitaisiin varastointiehdot. Tästä mielelläni kuulisin enemmänkin. Minulle on kerrottu, että uusi lista laadittaisiin kaikista olemassa olevista äh, keinoista. Olemassa oleva lista tulisi säilyttää, mutta uusi lista laadittaisiin vasta tulevien deaktivointien varalta. Komission hyväksyy siis uutta asetusta ja voi olla, että standardit olisivat vähemmän tiukkoja jatkossa. Olisi mielenkiintoista kuulla ehdotuksia siitä, miten voisimme käsitellä niitä deaktivointeja, jotka nyt jo on toteutettu hyvien standardien mukaan niin, että status quosta voitaisiin pitää kiinni. No sitten museot. Komission ehdotus vaatisi, että museot eivät sallisi sitä, että mitään uutta lisättäisiin kokoelmiin. Tämä on suhteeton minusta ja suosittelisin, että olemassa oleva teksti ja olemassa oleva dokumentti säilytettäisiin niin, että olisi selkeä kielenkäyttöä siitä, mikä on museo ja mikä on vastuu ja luonne, kun museotoiminnasta on kyse. Mielelläni kuuntelisin tästä näkemyksiä. Sitten A7. Komissio ehdottaa, että B7 siirretään A7-kategoriaan, eli puoliautomaattiset ja siviilikäytössä olevat aseet, jotka vaikuttavat automaattiaseilta, kiellettäisiin. Tämä on epäselvää. Me tiedämme, että Saksassa tämä on oikeudellisesti hyvin ongelmallista. Sen takia Jäsenvaltioissa voi, voisi olla käytössä erityislupamenettely A7 siirtäminen B7. Kenties tämä voitaisiin yhdistää siihen, että olisi tiukemmat vaatimukset esimerkiksi varastoinnista, säilyttämisestä tai koulutuksesta. Olen esittänyt komissiolle kysymyksen, onko joku tietty ampuma-asetyyppi, jonka tar- oli, olisi tarkoitus kieltää. Tämä mahdollistaisi sen, että pohtisimme, pitäisikö käyttää täsmällisempää kieltä tässä lausekkeessa. Sitten jäsenvaltioiden poikkeukset. Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiolta poistettaisiin erikoislupaoikeus silloin, kun kyse on oikeustieteellisestä laboratorioista, sotilasyhteyksistä ja niin edelleen. Haluaisin kuulla jäsenten ehdotuksia siitä, että tämä erityislupamenettely palautettaisiin, joka jäsenvaltioilla olisi siis sallittua olla. No sitten lupaehdot komission ehdotukset tästä 18 vuoden ikärajasta, lääketieteellisestä tutkimuksesta ja viiden vuoden ikä, aikakaudesta. Näihin on suhtauduttu huolestuneena. Asiakirjasta, työasiakirjasta löytyy yksityiskohtia. No sitten muunnettavuus. Tähän liittyy olemassa olevaan lainsäädäntöön todellinen kysymys, huoli. Kun ampuma-aseita muunnetaan silloin, kun ne on ikään kuin poistettu käytöstä lopullisesti ja kuitenkin ne palautetaan ampuma-ase käyttöön. Tähän tarvitaan lisäselkeytystä ja tämä on melkomoinen aukko. Komissio ehdottaa useita uusia määritelmiä ja täytäntöönpanosäännöksiä. Haluaisin, että keskustelisimme yksityis, yksinkertaisemmasta järjestelmästä jos tämä lähestymistapa ei toimi, niin kenties voisimme noudattaa samaa linjaa, josta neuvostossa on keskusteltu. Olen ymmärtänyt, että se vaatisi sitä, että ne aseet, jotka on muunnettu toimimattomiksi tai tällaisiksi merkinantoaseiksi, eh, voisivat säilyttää tämän alkuperäisen kategoriansa. No sitten etämyynti. Työasiakirjasta näette ehdotuksen, että tulisi olla vaatimus siitä, että viimeisessä siirtovaiheessa tulisi varmistaa, että varmistetaan se, että lupamenettely on kunnossa. Näin voitaisiin esimerkiksi mainostaa tai keskustella siirroista etäyhteyden pohjalta, mutta lopullinen kaupan teko tapahtuisi suoraan henkilöltä henkilölle. Tässä täytyy muistaa maaseutualueet esimerkiksi, ja työasiakirjasta löytyy lisää ehdotuksia. No sitten airsoft-aseet ja jäljitelmät. Nykyinen lainsäädäntö ei rajoita sitä, että kun on tällaisia jäljitelmäaseita, niin niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi leluja tai jäljitelmiä. Ne katetaan muualla eurooppalaisessa ja kansallisessa lainsäädännössä. Olemassa oleva status quo mielestäni tulisi säilyttää ja nämä aseet, asejäljitelmät, lelut tulisi muualla kattaa, ei tässä lainsäädännössä. Lisäksi tietyt jäsenvaltiot pyrkivät selventämään sitä, mikä on ampuma-ase. Täytyy varmistaa, että sellaiset aseet, joita käytetään esimerkiksi airsoft-harrastuksessa, eivät tulisi tämän ampuma aseasetuksen alaisuuteen. Mielelläni kuulisin muutosehdotuksia. Olen saanut paljon sähköpostia, jossa on kerrottu, mikä tässä on vialla. Kovinkaan monessa ei kerrota käytännön lähestymistapoja siitä, miten muutoksia voitaisiin tehdä, jotta tämä paransi. Mitä enemmän saamme panosta asiantuntijoilta, sidosryhmiltä, eri tahoilta, miten parantaisimme ehdotusta, sen parempi. Olen kuullut ehdotuksia siitä, että kenties mainittaisiin minimistandardit säilytyksestä ja turvallisuudesta. Kautta Euroopan on kuultu sellaisia ääniä, että monet mielellään jakaisivat parhaita käytäntöjä, jotta kielenkäyttö sitten voisi olla tämän suuntaista tässä ehdotuksessa. Ne, jotka kuuntelevat talon ulkopuolella, haluaisin kertoa, että nyt komissio ei ole enää ohjaksissa, vaan parlamentin jäsenet ja jäsenvaltiot, eli Euroopan Euroopan, neuvos, Euroopan neuvosto muuttavat tässä ehdotuksessa sen, mitä muutettavaa on. Meillä on lukuisia kysymyksiä, joita mielelläni työstän eteenpäin. Pahoittelen pitkästä puheenvuorosta. No, no, c'est très bien. Ei, ei, oikein hyvä. Kiitos Viki. Kaikki on nyt nostettu esille. Jos kuuntelisimme ensin varjoesittelijöitä ennen komission puheenvuoroa. Anna-Maria. Kahden minuutin kuluttua luen listan niistä kollegoista, jotka haluavat puheenvuoron. Jos et ole vielä pyytäneet puheen, niin pyysitkö puheenvuoroa? Selvä. Eli nyt listalle. Anna-Maria ensin. Uh, good morning everybody. I... Kiitoksia ja hyvää huomenta. Tämä on erinomainen teksti, Viki. Ja lähestymistapasi on hyvä. Asiantuntijakuulemiset, kokoukset ovat olleet erinomaisia ja voin vakuuttaa kaikille, että kaikki eivät pidä komission ehdotusta hyvänä. Nyt meidän on yhdessä neuvoston kanssa tehtävä siihen tarpeelliset muutokset ja saavutettava tasapaino huomioiden nämä laillisessa yksityisomistuksessa olevat aseet ja aseiden laiton kauppa, joka on taas ihan oma asiansa. Joten meidän täytyy huomioida tekstin positiivinen ulottuvuus, kuten rekisteröinti, eli harmonisoitu rekisteröity jäljitettävyys ja sitten deaktivointi, niin kuin itsekin totesit. Tuen siltä osin sinua kyllä kaikilta osin ja lähde toistamaan jo sanottua. Olen kanssasi samaa mieltä. Meidän täytyy välttyä siltä, että laillisessa omistuksessa olevat aseet joutuvat väärin käsiin, mutta tavan kansalaiset, joilla on oikeus aseen allussa pitoon eri käyttötarkoitukseen, niin siihen se ei saisi puuttua. Mutta tämä rajan ja veto on komission tekstissä epäselvä. Tässä pitää vaalia selkeyttä, tarkkuutta, suhteellisuutta ne ovat tärkeät asiat, joihin meidän tulisi yhdessä paneutua. Tässä työskentelyasiakirjassa korostat joitakin seikkoja, joihin todellakin on puututtava artikla 2, keräilijät ja museot. Onko tätä osiota tarpeen muuttaa ylipäätään? Tällä hetkellä A-luokan aset, eli kulut, keräjät tai museot, niin he joutuvat jopa tuhoamaan osan aseista. vaikka niillä on oma ö, historiallinen merkityksensä. Ja sitten mitä tulee lääkärin tarkastuskysymykseen, eli 5.2, toki on erittäin tärkeää varmistaa, että aseet eivät ajaudu sellaisten henkilöiden käsin, jotka eivät sellaisia kykene käyttämään, mutta me voimme taata tämän asian toisella tavalla, eli lähtisin minimiharmonisoinnin tietä kulkien. Ruotsissa esimerkiksi tilanne on sellainen, että lääkäritarkistuksia ei tarvita, mutta lääkäreiden on ilmoitettava, mikäli heidän asiakkaansa eivät ole kykeneviä pitämään asetta hallussa, joten päättäkööt jäsenvaltiot siitä, miten asia hoidetaan kuntoon, kunnahan yhteinen tavoite on se, ettei kukaan, joka ei kykene vastuullisesti pitämään asetta hallussa, saisi sellaista käsinsä. Sekä myyjällä että ostajalla pitää olla luvat kunnossa. Eihän kuka tahansa voi netinkään kautta puhelimitse tai muuten etäkaupan kautta ostamaan aseetta, jos ei ole oikeutta aseen hallussapitoon. Mehän tiedämme, että äh, Darknetin kautta tapahtuva äh, myynti on joka tapauksessa jo laitonta, mutta meidän täytyy jollakin tavalla varmistaa tämä lupien olemassaolo. Mutta meidän täytyy välttyä suhteet ehdottomilta vaatimuksilta. Ja sitten 7.4, viiden vuoden määräaika. No meidän ei tulisi lähteä turha raskasoutuisen järjestelmään silloin, kun kyse on laillisessa omistuksessa olevasta tilanteesta. Eli vähimmäistandardit olisivat se toimiva ratkaisumalli. Eli jäsenvaltiot voivat päättää, mitä ratkaisumallia he käyttävät varmistaakseen sen, että hallussapitoasiat ovat kunnossa. Mitä tulee liitteisiin, niin siellähän viitataan puoliautomaattiaseisiin. Puoli automaattiaseet, jotka muistuttavat automaattiaseita, niin ne kiellettäisiin, mutta tämähän johtaa, jos mikään, niin todellakin epävarmaan tilanteeseen. Mehän emme tiedä, kuinka monesta aseesta voisi olla kyse, joten kyllä me kaipaamme paljon tarkempaa määritelmää, mitä tarkoittaa muistuttaa tai tietynlaiset puoliautomaattiaseet tai muutettavissa tai muutetut aseet, joten me olemme kyllä erittäin tyytyväisiä asiantuntijoiden lausuntoihin. Tämä on teknisluonteinen asia. Olen keskustellut asiantuntijoiden kanssa ja jotkut ovat sanoneet, että nykymuodossaan ehdotus vaikuttaisi myöskin poliisien ja sotilaiden koulutukseen, sillä koulutuksessa käytetään tällaisia niin sanottuja dynaamisia aseita. Ja viittasit myöskin aseiden turvalliseen varastointiin. Mielestäni tämä ei millä tavalla vaikuta kansalaisten oikeuteen laillisten aseiden hallussapitoon. Eli jonkinlainen vähimmäis suojataso pitää taata. Eli halusin ottaa vain nämä keskeisimmät asiat esille, koska sinä Viki aika lailla tyhjentävästi esitit tämän asian alustuksessa ja tekstissä, joten meidän täytyy katsoa tätä deaktivointia, sitten merkinnät, vähimmäistaso, rajat ylittävä yhteistyö ja sitten meidän täytyy välttyä turhalta byrokratialta ja lisää kustannuksilta joilla on kuitenkin oikeus aseiden hallussapitoon. Oikein paljon kiitoksia sinulle Viki ja kaikille varjoesittelyille. Kiitoksia. Kiitos Anna-Maria. Nyt Nikola saa puheenvuoron Kofferatin nimissä. ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Grazie Presidente, Sergio Cofferati, eh, si scusa. Kiitos. Sergio Kofferati pyytää anteeksi, hän on estynyt. Hän on Tästä syystä ilmoittanut minulle omat mutta, mutta seuraavassa varjostelun kokouksessa hän tietysti voi täsmällisesti esittää kantansa. Siis luonnos, jonka esittelijä on laatinut, on erittäin hyvä, se on hyvin konkreettinen. Ajattelen eri mahdollisuuksia, joita siinä on, mutta hyvä on myös se, että nyt keskustellaan myös eri vaihtoehdoista – Direktiivihän ilmoitettiin jo vuoden puolivälissä, siis että siitä lähdettäisiin esittämään, jotta voitaisiin parantaa turvallisuutta Euroopassa. Saman aikaan käynnistettiin äh, terrorismin torjuntaa, mikä johti sitten siihen, että tätä kaikkea hiukan nopeutettiin johtuen nimenomaan näistä marraskuun tapahtumista. Totta kai nämä laittomat markkinat ovat, kiinnostavat niitä, niitä vastaan täytyisi toimia, mutta laillisen ja laittoman, mm, laittoman markkinoiden välillä on olemassa tietty harmaa alue, joka liittyy myös siihen, miten aseista tehdään sellaisia, että niitä voidaan käyttää tai aseiden osista. Ja on hyvin todellakin mahdollista, että tällä direktiivillä saadaan aikaan edistysaskelia. Minä pyrin nyt lyhyesti puhumaan niistä olennaista asioista, jotka ovat esillä myös työasiakirjassa. Meistä on hyvä, että se, mitä esittelijä esittää, että olennaisimmat osat otetaan esille, eli siis tekniset tekijät, olennaiset osat, niistä on siis tärkeää pitää kiinni, jotka nousisivat esille tämän direktiivin vaikutusalassa. Näiden osien osalta, jotka liittyvät korkeimpaan luokkaan. Sitten teknisistä piirteistä. No niistähän voidaan vielä tulevina viikkoina keskustella. Voidaan katsoa löy- sanakoekan ratkaisu, jolla kaikkein arkaluontoisimmat kohdat esityksessä, miten se käsiteltäisiin, esimerkiksi A7 muuttaminen B7. Me katsomme tätä mahdollisuutta, jota esittelijä on ehdottanut vielä täsmällisemmin. Ja katsomme, voidaanko sitten myöhemmin puhua tästä uudestaan, eli katsoa, mitä ovat piirteet, jotka voisivat viitata jonkin aseen vaarallisuuteen. Ja sitten nämä historialliset, kulttuurilliset erityispiirteet täytyy siis tehdä ero museoiden tai keräilijöiden intressien välillä – on olemassa mahdollisuus, että on poikkeuksia, mutta että näitä poikkeuksia ei kuitenkaan loputtomiin jatketa. Täytyy ottaa käyttöön ja aseita myönnettäessä. Tämä on mielestäni myönteistä. Myös se, että lupa olisi voimassa enintään viisi vuotta silloin, kun ollaan tekemisissä aseiden kanssa. Tämä on meistä oikea suunta ja palvelee yleistä turvallisuutta. Sitten aseethan eivät ole mikä tuote tahansa. Komissio on sanonut, että online-kauppaa täytyisi rajoittaa ja meistä tämä on järkevä ehdotus. Esittelijä menee niin pitkälle, että tällainen online-kauppa, että sitä voitaisiin voisi kenties poliisiviranomaiset tutkia tai valvoa. Tähän ei ole mitään sanottavaa, pitää vain sitten katsoa, miten tämä konkreettisesti pannaan toimeen, miten tällainen valvonta voisi tapahtua. Joustavuus online-kaupassa esimerkiksi ammusten osalta on vaikeaa. Toisaalta tätä kautta tietysti voidaan pystyä keskeyttämään tällaisia epäilyttäviä toimia. Nikola. Euh, Kiitos Nikola. Nyt luen kollegoiden nimilistan. Eh, donc Madame Metsola, eh, Madame Yakonsari, eh, Madame Mitzi, Monsieur Wilson, Madame Callas, Madame Senalova, Monsieur Halaao, Monsieur Schwab, Monsieur Guoga, Madame Rosière, Monsieur Pospisil, eh, Monsieur Florence, Monsieur Carver et Madame Grappini. Est-ce que je n'ai oublié Eihän kukaan unohtunut listalta. Meitä on aika monta, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Eli tiivistäkää ja lyhentäkääpä jo valmiiksi puheenvuoroanne, jotta kaikki ehtivät puhumaan. Ditta Alden nimissä. Merci. Sorry. Uh, thank you, Vicky. Kiitos Viki. Haluaisin kiittää sinua työasiakirjasta. Sen saimme viime viikolla. Uh, Minusta se on oikein hyvä perusta jatkokeskusteluille. Arvostan kovasti työasiakirjaa ja sitä tapaa, jolla olet päättänyt käsitellä aihetta ja ottaa meidät varjoesittelijät mukaan, kun mietintöä valmistellaan. Kun komissio ehdotuksensa teki, niin olen heti todennut, että on kova tarve päivittää tuliasedirektiiviä, erityisesti sen jälkeen, mitä Ranskassa tapahtui. Me voimme parantaa esimerkiksi merkintöjä, valvontoja ja tuliaseiden jäljittämistä, siviilikäyttöä, vahvistaa tiedonvaihtoa jäsenvaltion välillä ja voimme myös tehostaa valvontaa verkossa. No sitten deaktivoidut ampuma-aseet ovat mukana tässä direktiivissä ja harmonisointi myös täytyy muistaa deaktivoinnin osalta. Mutta jotta tähän päästään, on varmistettava, että direktiivi on hyvässä tasapainossa ja hyväksyttävissä. Muutoin en usko, että voimme päästä niihin tuloksiin, joita kaikki haluamme. No sitten työasiakirjasta puuttuisin niihin kysymyksiin, jotka minusta ovat tärkeimpiä. Ensinnäkin ehdotettu kielto tiettyjen puoliautomaattisten aseiden osalta on vaikea kuvitella, miten komission ehdotus käytännössä voisi toimia. Eikä tätä voida juurikaan hyväksyä. Työasiakirja on hyvin realistinen tältä osin ja siinä ehdotetaan järkeviä vaihtoehtoja. Minä kannattaisin ehdotusta 4.2, jossa yhdistetään määritelmä, jossa on armeija ja jäsenvaltioiden mahdollisuus myöntää poikkeuksia ja säilyttäisin myös B7-kategoria muuttamatta mitään. Tämä on hyvä yhdistelmä toimia, jonka kautta pääsisimme oikeanlaiseen tasapainoon. Myös se osa, jossa tehdään ero piirteitten ja toisaalta ulkonäön osalta on hyvä. Periaatteessa deaktivoitu ase voitaisiin pitää direktiivin soveltamisalassa, kunhan se alun perin kuului kategoriaan A. Ja jäsenvaltio voisi sitten antaa luvan sen käytölle myös armeijan tai turvallisuusjoukkojen ulkopuolella, jos tarve vaatii. Olisi hyvä jättää ehdotuksen ulkopuolelle leluaseet ja muut vaarattomat jäljitelmäaseet. Kun puhumme keskeisestä tuliaseen osista, komponenteista tässä direktiivissä, niin tähän täytyy sisällyttää myös määritelmät. Niiden on oltava kattavia. No sitten nämä paukkupanoksia ampuvat aseet. Olen samaa mieltä, että komission ehdotus on tältä osin monimutkainen ja esittelijän aloite yksinkertaistamiseksi on tervetullut. Olisin tyytyväinen, jos voisit vielä tätä 3.1 kohtaa selkeyttää. Ne aseet, jotka on muunnettu paukkupanoksi ja ampuvaksi aseiksi, säilytettäisiin alkuperäisessä kategoriassa. Tarkoittaako tämä sitä, että A-luokan aseet muunnettunakin olisivat luokassa A, vaikkakin se ampuisi vain paukkupanoksia? Sitten toinen kysymys liittyy keräilijöihin ja museoihin. Komission ehdotus tämän tyyppisistä aseista ei ole oikeutettu, perusteltu, ja se voisi johtaa vahinkoon, kun ajattelemme kokoelmia. Museoiden tulisi saada lupa kategorian A-aseiden hallussapitoon. Lupa, joka jäsenvaltiossa myönnettäisiin, totta kai huomioi sen, että ehdot täytyy täyttää. Tämä ehdotus on mielenkiintoinen ja sitä täytyy kehittää edelleen. No sitten aseiden säilyttäminen aseiden omistajat ja käyttäjät tietyillä ehdoilla täytyy olla mahdollista, että myös alle 18-vuotiaat voisivat äh, käyttää ja äh, omistaa aseita. Esimerkiksi tietyt koulutuslaitokset tai urheiluammunta voisivat olla tällaisia poikkeuksia. Sitten kohta 521, jonka mukaan jäsenvaltiot päättävät lääketieteellisistä tarkastuksista ja jatkuvasta tar- tarkistuksesta valvonnasta. Sitten ehdotukset, joita voin tukea, ne liittyvät etämyyntiin. Tässä järjestelmässä ostajan identiteetti varmistetaan. Meillä on myös tuliase passi, kenties sitä voitaisiin parantaa, jotta valvonta toimisi paremmin. Kun kyse on ammuksesta, olisi hyvä saada lisätietoa siitä, miten epäilyttävä kauppa voitaisiin nostaa esille ja mikä olisi raja, kun ammuksia hankitaan. No sitten deaktivoi, deaktivointiasetus. Tässä voitaisiin mainita vastaavat keinot deaktivoida ennen kuin eh, tämä tulee voimaan. Se olisi ikään kuin vaihtoehto. Jos ehdotamme, että tätä tarkistetaan, niin voi olla niin, että tästä tulee taas tällainen ikuinen prosessi, eh, joka ei tietenkään ole meidän etujemme mukaista. Puheenvuoroni oli varsin pitkä, mutta minusta aihe vaatii yksityiskohtaista keskustelua. Voin välittää nämä kommentit myös kirjallisesti ja mielelläni kaikkien varjojen kanssa keskustelen aiheesta edelleen. Kiitos. Merci Dita. Kiitos Dita. Cuesta puheenvuoron saa edustaja Mastalka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin havaita, että suurin osa sitä, mitä minä halusin sanoa, on jo sanottu. Haluaisin korostaa sitä, että me pidämme hyvänä komission ajatusta – jonka, ja ajatus siitä, että pyritään parantamaan yleistä turvallisuutta ja että pyritään saamaan aikaan säännöt, jotka olisivat yhtenäiset jäsenvaltioissa. Tietysti tämä on hyvin herkkä alue, joka ei pelkästään kiinnosta kansalaisia, se aiheuttaa kuitenkin myös huolestuneisuutta, kuten osoittavat ne tuhannet sähköpostiviestit, joita olemme tästä aiheesta saaneet. Minulla on henkilökohtaista kokemusta tästä aiheesta – minä nimittäin pystyin osallistumaan äh, Tsekin tasavallan lainsäädännön laatimiseen, joka koski äh, aseita. Ja haluaisin todeta, että Tsekin tasavallan lainsäädäntö voisi olla esimerkki, koska se perustui eri periaatteelle kuin läntinen lainsäädäntö. Sanoisin myös, että me emme ole vielä käyneet laajempaa keskustelua tästä aiheesta, ja varjoesittelijänä tulen totta kai esittämään omaa kantaani, eli että komission ehdotus ei millään muotoa ole täydellinen ja että sitä pitäisi muuttaa. En ole esimerkiksi yhtä mieltä siitä, että ehdottomasti kiellettäisiin yksilöltä ja yhteisöiltä e, kantaa automaattiaseita. Useimmat rikoksethan tehdään nimittäin laittomilla aseilla. On myös välttämätöntä muotoilla uudestaan jotakin määritelmiä, joissa siirretään aseita yhdestä kategoriasta toiseen, mikä saattaa johtaa siihen, että jonkin kategorian aseet kielletään tai että niiden osalta otetaan käyttöön pakollisia, pakollista rekisteröintiä, mikä saattaa laajaltikin vaikuttaa yleisöön. Pitää myöskin katsoa muutoksia tai mahdollisuuksia palauttaa aseita silloin, kun on tällainen vaihe, jolloin niitä voi palauttaa äh, ilman rangaistusta. Täytyy tehdä sellaisia tarkistuksia, että ne eivät lisää laittomien aseiden määrää, etenkään puolijäten automaattisten aseiden määrä, jotka kuuluvat tällä hetkellä kategoriaan A, ja että täytyy estää komission äh, ehdotuksesta ne osat, jotka vähentävät turvallisuutta. Kiitos. Merci. Kiitos vihreistä. Edustaja Soltes puhuu Pascal Duhanin nimissä, hän ei ole nyt paikalla. Yes, thank you for the floor. I will... Kiitoksia. Puhun täällä kollega Pascal Duhanin nimissä. Me tuemme selkeämpää määritelmää ja määritelmien selkeytystä, sillä nykyiset määritelmät ovat epäselviä ja saattavat johtaa suuriin ongelmiin. Selvät määritelmät voivat aiheuttaa monille ongelmia. Peräänkuulutamme myöskin deaktivoinnin osalta korkeita standardeja ja yhteisiä aktivointistandardeja – ja parempaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Sitä todellakin kaivataan. Ja järjestelmien pitää olla yhteen toimivia. Me uskomme, että deaktivoituja aseita ei pitäisi siirtää uusiin luokkiin, vaan pitäisi säilyttää vanhoissa Ja meidän täytyy selkeästi määritellä puoliautomaattiaseet, sillä nykyinen määritelmä ei ole kovinkaan selkeä. Lisäksi uskomme, että tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä on tärkeä asia, sillä muuten direktiivillä ei saavuteta varsinaista tavoitetta. Kiitoksia. On dirait Pascal Durand Niin, Pascal Durand tuli kaksi minuuttia myöhässä paikalle. No sitten EFDD-ryhmä. Ivas Kievich, olkaa hyvä. Hän on paikalla. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem potwierdzić, e, tak jak pani... Minä halusin vahvistaa kun Rova Ford sanoi, että tämä on asia, joka herättää todellista kiinnostusta ja olen saanut paljon sähköpostiviestejä ja monet kääntyvät suoraan minun puoleeni. Tämä asia on siis huomattavasti laajempaa huomiota herättävä kuin miltä näyttäisi ensisilmäyksellä. Minä itse en tiennyt aseista yhtään mitään aikaisemmin ja päätin pitää kokouksen aseista. Tapasin keräilijöitä ja aseiden, aseita halussa pitäviä ihmisiä vain, jotta saatoin ymmärtää, miten tämä, nämä sidosryhmät ymmärtävät asian tai miten he kokevat tämän direktiivin, koska heitä tämä välittömimmin koskettaa. Komission ehdotus aseiden halussapidosta vahvistaa sen teesin, että turvallisuutta käytetään viikunan lehtenä, jolla pyritään viemään kansalaisilta yhä enemmän vapauksia, joita heillä on. Ehdotut muutokset minun mielestäni eivät millään tavoin paranna ihmisten turvallisuutta. Päinvastoin, minä uskon, että niillä on päinvastainen vaikutus. Komissio haluaa rajoittaa laillista aseiden saatavuutta eh, sivilimarkkinoilla ja monissa Euroopan maissa nuo markkinat jo ovat hyvin voimakkaasti säädellyt. Israelissa esimerkiksi hallitus on sitä mieltä, että paras tapa puolustaa ihmisiä terroristiskuilta on aseistaa väestö ja taata laajat mahdollisuudet saada aseita. Komissio ei puutu millään tavoin aseiden tuotannon markkinoihin ja se vaikeuttaa toisaalta myöskin urheiluampumisen eh, ja aseiden keräämisen. Tästä puuttuu eh, vaikutusarviointi, jolla katsotaan siihen, miten tämä vaikuttaa yksityishenkilöihin ja yhteiskuntaan laajemmin, eikä tässä myöskään ole riittävästi tietoa siitä, miten käytetään laittomasti hankittuja aseita. Tässä yhteydessä meidän täytyisi muistaa, että toisen maailmansodan aikana Puolan vastarintaliike pystyi tuottamaan, massatuottamaan aseita ja ammuksia, mukaan luettuja konepistoleita huolimatta siitä, että oli kieltoja, joten aseita kyllä voi tuottaa itsekin. Tiedot tästä löytää internetistä, tarvitsee vain työpajan ja materiaalin, jota voi saada mistä tahansa rautakaupasta. Joten tietoa voi saada siis netistä, kirjoista ja se paitsi olisi mahdollista kenties tulevaisuudessa jopa tulostaa aseita tällaisilla kolmiohteisilla tulostimilla. Joten eh, nämäkin pitäisi ottaa huomioon. Tämä merkitsee siis sitä, että tuskin voi puhua mistään laillisista muutoksista. Vaikka nämä muutokset ottaisiin käyttöön lainsäädäntöön, ne eivät tule toimimaan odotetulla tavalla. Päämuutos koskevat luokkia A ja B ja ennen kaikkea luokat A7 ja B7, liite 1. Nämä muutokset vain rajoittavat ihmisten henkilökohtaista vapautta, heidän kansalaisvapauksiaan. Aina ei ole käyttää liikaa aikaa nyt tässä teknisiin kysymyksiin. Meillä oli epäilystäkään siitä, etteikö näistä taisi käymään lisäkeskustelua työryhmissä. Mutta olen yhtä mieltä esittelijän ehdotuksista, jotka koskevat tällaisista akustisista aseista tai äh, äh, panoksia käytävistä aseista, että, että niiden osalta äh, tilanne on riittävästi jo säädelty. Mitä tulee sitten muihin teknisiin kysymyksiin, me varmasti käymme syvemmän keskustelun niistä myöhemmin. Minä haluaisin kuitenkin muistuttaa ajatuksen siitä, että otettaisiin käyttöön lisätietoa kohtaan 5.2, siis tällainen viiden vuoden lupa automaattiaseille, jota voidaan jatkaa vain kun on saatu myönteinen lääkärin lausunto. Mutta olen avoin eri ehdotuksille. Merci. Et enfin pour... Kiitos. Ja varjoesittelijöiden kierroksen päättää edustaja Trostinski ENF-ryhmästä. Merci beaucoup. Kiitos. Minä en ole niinkään asiantuntija näissä ampuma-aseasioissa, mutta odotan kyllä asiantuntijoiden kuulemista 15. maaliskuuta jo innolla. Saamme varmasti teknisiin kysymyksiin vastauksia. Työasiakirja, arvoisa esittelijä, on hyvä perusta, erityisesti kun ajattelemme standardien tiukentamista – Äh, asetemerkinnöistä, lääkäritarkastuksista ja niin edelleen. Kollegat puhuivat näistä juuri. Haluaisin vain muistuttaa, että kun taistelemme terrorismia vastaan, sehän on komission asiakirjan pohja, äh, taustalla ja taistelemme myös laittomia aseita vastaan, niin tämä taistelu ja ongelma ei koskaan tule ratkaistuksi tällä direktiivillä, kun ulkorajaongelma unionissa ja kansallisten rajojen ongelma ei ole huomioitu tässä asiakirjassa. Ehdotus on tehty ilman vaikutusarviota. Ei ole huomattu, huomioitu myöskään kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen, asekauppaan, kokoelmien arvon menetykseen ja kaikkiin ammattiryhmiin, joita asia koskee. Me vastustamme rajoituksia, kun ajatellaan laillista aseiden kantamista, säilyttämistä tässä aiheutetaan esimerkiksi metsästäjille ja aseharrastajille tarpeetonta haittaa. Nämä rajoitukset tulisi tehdä niin, että ne ovat suhteellisia ja pyrkivät oikeaan tavoitteeseen, nimenomaan siihen, että taistellaan laittomia aseita vastaan ja terroristeja vastaan. Komissio jatkuvasti toistaa, että tämä ehdotus ei muuttaisi mitään matkustajien ja ampuma-aseharrastajien keskuudessa metsästäjien keskuudessa. Tämä vaikuttaa totta kai käyttäjiin paikallisesti. Ja nämä henkilöt nimenomaan kunnioittavat kaikista eniten lakia ja heitä valvotaan hyvin tiukasti sääntelyllä Euroopassa. Me pahoittelemme sitä, että kun näitä ehdotuksia nyt ehdotetaan, niin komissio katsoo, että siviiliasekäyttö jollakin tavalla olisi yhteydessä äh, terrorismiin, kenties laittomaan rajat ylittävään asekauppaan. Eli on hyvä, että voimme tässä valiokunnassa keskustella aiheesta edelleenkin ja yrittää muuttaa komission ehdotusta parempaan suuntaan. Kiitos. Bien, merci euh, pour ce premier... Kiitos tästä ensimmäisestä kierroksesta. Nyt kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, sen saavat. Heitä on 14 nyt luettelossa. Todella teidän täytyy puhua mahdollisimman tiiviisti. Jos yhdessä minuutissa puheenvuoro onnistuu, niin se olisi hyvä, koska vielä kuuntelimme komissiotakin. Ja vielä sitten esittelijän yhteenveto. Ensimmäisenä edustaja Metsola on listalla. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Let me start by saying... Kiitos puheenjohtaja. Haluan sanoa, että olen yhtä mieltä esiteen lähestymistavan kanssa. Lähtökohtana me tulisi olla se, että useimmat laillisesti hallussa pidetyt ja omistetut ampumaseet eivät saisi päätyä rikollisille tai terroristille. Tärkeää, että tämä lainsäädäntö kohtelee lakeen ottavia keräilijöitä ja, ja aseharrastajia ja käyttäjiä, jotka käyttävät näitä myöskin näisiin harjoittelutarkoituksiin oikeudenmukaisesti, ja tätä täytyy paremmin tarkastella tässä esityksessä. Mitä tulee poikkeuksia koskevat museota, tämä direktiivi puitteissa asia on sangen selvä, mutta pitää katsoa, voisivatko nämä poikkeukset myöskin laajata koskelemaan niihin, jotka hyvässä uskossa ovat keräilijöitä. Ja keräilijät ja museot koskevat säädökset ovat tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimivallassa ja näin tulisi olla jatkossakin. Olen yhtymän Testelän kanssa siitä, että kaikki muutokset nykyiseen lainsäädäntöön, niiden tulisi olla oikeissa suhteissa. Asiantuntijat katsovat, että Maltan aselainsäädäntö on hyvä tapa saada aikaan tasapaino turvallisuuden ja harrastijoiden oikeuksien välillä. Ja olen valmis antamaan lisää tietoa asiasta, jos siitä on hyötyä keskustelussa. Olisi myöskin lopuksi todeta, että meidän pitää liikaa keskittyä pelkästään muutoksiin lainsäädännössä, koska vaaditaan myöskin saman aikaan kunnoista lainsäädännön valvontaa ja sen toimeenpanon valvontaa. Kiitos. Merci, je passe Kiitos. Puheenvuoron saa edustaja Jaakonsaari, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, puheenjohtaja, todellakin minä myös kiitän puheenjohtaja Fordia tästä hyvästä työasiakirjasta ja myös teidän henkilökohtaisesta kärsivällisyydestä tämän julkisen paineen ja kansalaispalautteen keskellä. On totta se, mitä täällä on usein sanottu, että nyt pitää kohdistaa voimat laittoman aseenkaupan hallintaan ja laittomiin asevirtoihin, sillä kyllä tämä EUn ja sisämarkkinoiden tehoton järjestelmä, valvontajärjestelmä on tehoton ja kiinnijäämisriski on vähäinen. Pyytäisin arvoisa esittelijä ymmärtämystä Suomen yhdelle erittäin tärkeälle asialle, joka perustuu Suomen erikoiseen ja ainutlaatuiseen turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun. Se tiivistyy sanaan uskottava puolustus, maanpuolustus. Me emme ole siis sotilasliiton jäseniä. Ja tämä taas perustuu laajaan vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja siihen liittyvään reserviläistoimintaan. Ja tähän mä pyydän teidän ymmärtämystä. Kun pyysitte konkreettisia ehdotuksia, niin ehdotan, että, että tämä puoliautomaattiaseiden kieltoa koskeva kohtaan tulisi saada poikkeusmahdollisuus, siis kuudes artikla jäsenvaltion maanpuolustuksen ylläpitoon liittyvän ampuma-asetoiminnan, kuten reserviläistoiminnan mahdollistamiseksi. Tähän pyydän ymmärtämystä ja sitten myös tämä asia alle 18-vuotiaiden oikeudesta saada aseita, niin tässä pitäisi olla sillä tavalla joustoa, koska monella maase, ma, maaseudulla nuorten lähes ainoa harrastus saattaa olla metsästys ja olisi hankala, jos isä ja poika eivät pääsisi yhdessä harrastamaan tätä luontoon liittyvää metsästystä. Kiitoksia. Merci, c'est votre voisine, Madame Mitsi. Kiitos sitten naapurista. Edustaja Mitsi, olkaa hyvä. Thank you very, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Olen lähestulkoon yksimielinen esittelijän ehdotusten suhteen tästä direktiivistä. Se on puutteellinen, vaikkakin täytyy sanoa, että olen päätavoitteesta samaa mieltä. Pitäisi olla paremmin toimiva järjestelmä ampuma-aseiden osalta. Me emme ole samaa mieltä tietenkään laittomasta kaupasta ja siitä, että julkinen yleinen turvallisuus vaarantuu. Tietenkään emme. Täytyy muistaa Pariisin tapahtumat. Tämä asiakirja on hyvin tärkeä se vaikuttaa moniin ihmisiin, myös sellaisiin, jotka toimivat ihan täysin hyvässä uskossa. Tässä on kuitenkin vakava vaje, puute, se, että vaikutusarviota ei ole tehty. Vaikutusarvio olisi puuttunut ongelmiin ja myös ratkaisuihin, kun ajatellaan kaikkia sidosryhmiä. Sitä ei ole tehty ja se on vakava puute komission direktiiviehdotuksessa tällaisenaan. Olemme kuulleet lausuntoja, että keräilijät ovat yhteydessä laittomaan kauppaan, ja tämä olisi vakava ongelma. En usko, että tämä pitää paikkansa, eikä meillä ole todisteita tällaisesta. Se näyttäisi olevan tämän ehdotuksen taustalla, yksi ehdotuksen perustoista, ja minusta tämä on väärä oletus. Jos ehdotetaan vääriltä perusteilta direktiiviä, niin tuloksetkin ovat väärät direktiivi vaikuttaa urheilijoihin, museoihin, keräilijöihin, jotka ovat aivan rehellisiä toimijoita. En usko, että tällä ratkaistaisiin terrorismiongelmaa. Terroristit, niin kuin tiedämme, eivät mene ostamaan laillisesti aseita. Komission ehdotus, vaikkakin olen tästä alkuperäisestä soveltamisalasta samaa mieltä, se tarvitsee kyllä melkomoisen kirurgian me tiedämme, että yleinen turvallisuus on tärkeää. Täytyy myös suojata hyvässä uskossa toimivat äh, kansalaiset, jotka toimivat urheilun alalla, keräilijöinä tai museotoiminnassa. Kiitos. Edustaja Nilsson. Kiitos. Minusta on tervetullutta, että varjoselivät toteavat, että tällä ehdotuksesta on tehtävä realistinen, jotta se voitaisiin hyväksyä, että meillä on laaja yksimielisyys tästä. On muutama asia, jotka ovat hyviä komission ehdotuksessa, jotka liittyvät esimerkiksi deaktivointiin ja yhteiseen merkintätapaan, koska myöskin äh, lailliset aseet voivat päättyä sivuraiteille. Mutta ruotsalaisena haluan kuitenkin kertoa teille, että meillä on 600 000 aseenkantolupaa. Hyvin monilla ihmisillä Ruotsissa on oikeus pitää hallussaan asetta, heillä on lupa siihen. Tämä on suuri äh, liike, se on hyvin tärkeää. Kysymys on metsästyksestä, urheilusta, kulttuuriperinteestä, äh, myöskin äh, riistanhoidosta, ja se on osa kuitenkin saman aikaan myös Ruotsin puolustusta. Kysymys on vapaaehtoisista järjestöistä, jotka tarjoavat puolustusvoimille koulutusta. Ja tärkeää on myös se, että ei ole mitään yhteyttä näiden 600 000 luvan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä. Tämä yhteys on nolla. Yhteys on nolla, ja se on tärkeää. Joten täytyy siis metsästää näitä laittomia aseita. Ei pidä vaikeuttaa helpottaa niiden elämää, joilla on aseita laillisesti, vaan pitää keskittyä laittomiin aseisiin. Ja tässä mielessä tätä ehdotusta on muutettava radikaalisti. Merci, euh, Madame Kiitos, edustaja Kallas. Ponnistelkaapa. Tiedän, että se on vaikeaa, mutta vielä hieman äh, tiiviimmät ja lyhyemmät puheenvuorot. Uh, Yritän esittää asiani lyhyesti. Kollegat ovatkin sanoneet asiasta aika paljon, joten ihan muutama asia vain. Parempi olisi puhua siitä, kenelle lupa annetaan, eikä puhuta siitä, miten aset luokitellaan sillä. Tällaista luokittelujärjestelmää ei ole pitkään monessa maassa ollut käytössä laisinkaan. Onkin erittäin tärkeää sanoa, että mitkä komponentit ovat tärkeitä aseisiin liittyen. Tällä hetkellä luettelo on aika lailla avoin, mutta sen pitäisi olla selkeyden nimissä suljettu lista. Mitä tulee itse luokitteluun, niin en tue tätä esittelijän ehdotusta 4.2 osalta. Ja lopuksi, kuten kollega Metsola totesi viitaten keräilijöihin, kyse voi olla oikeushenkilöstä tai myöskin luonnollista henkilöstä, joten tätä nimenomaista kohtaa pitäisi kyllä tältä osin vielä tarkentaa. Kiitoksia. Edustaja Senalova, olkaa hyvä. Tak děkuji za slovo a já bych chtěla, chtěla na Kiitos. Haluaisin alkuun kiittää esittelijää erinomaisesta työasiakirjasta. Se on todella hyvä perusta jatkotyölle. Mainitsisin vain muutaman kohdan. Tsekin tasavallassa tämä ehdotus on saanut aika lailla kielteisiä kommentteja osakseen. Ja kommentit ovat olleet myös varsin oikeutettuja. Lähden kuitenkin liikkeelle myönteisistä seikoista. Kun ajatellaan näitä mm, ääniaseita, paukkupanoksia käyttäviä aseita, ne olisi tässä mukana. Ja sitten olisi minimi tekniset standardit. Lisäarvoa saataisiin aikaiseksi sillä, että olisi asianmukaiset merkinnät käytössä, taikka niin, että jäsenvaltiot vaihtavat tietoja keskenään. Esittelijän ehdotus minimivaatimuksista varastoinnin säilytyksen osalta ovat tervetulleita ja kauppioiden tulisi torjua epäilyttävät ostoyritykset. Sitten kenties ostot tulisi rajoittaa kuuteen erään ammuksia. Ehdotuksessa on ongelmallisia osia. Monet ovat todenneet, että ehdotukset ovat suhteettomia. Esimerkiksi se, että sellaiset aseet, jotka näyttävät automaattiaseelta, luokiteltaisiin kategoriaan A. Tässä syntyisi uusi kategoria puoliautomaattisille aseille, jotka on muutettu. No sitten nämä airsoft aseet, en näe ongelmaa, miksi ne eivät voisi olla tässä mukana, koska, koska monissa maissa tällaisia aseita ei voida käyttää esimerkiksi terroristihyökkäyksiin. Deaktivoidutkin aseet voivat olla ongelmallisia. Täytyisi olla merkinnät tai rekisteröinnit eh, jollakin tavalla Mielelläni kuulisin komission argumentteja siitä, miksi nämä ehdotukset ovat hyödyllisiä heidän mielestään ja, ja mitä ongelmia ne ratkaisisivat. How? Edustaja halla Thank you, Chair. Thank you, Miss. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Sova Ford. Komissio ei näytä pysty päättämään, mikä on tavoite ja perustelu tietyille osille tätä ehdotusta. Ehdotustekstissä puhutaan terrorismista, valiokunnan kuulemisissakin komissio puhuu terrorismista. Me olemme osoittaneet komissiolle toistuvasti, että luokan B7-aseet, jotka näitä olen pakko meille komissiolle, eivät ole mitenkään tekemisissä terrorismin kanssa. Komission vastaus on ollut, että itse asiassa ehdotuksessa ei ole kysymys terrorismista, kysymys on pitkän tähtäyksen turvallisuudesta ja aseiden valvonnasta. Jos näin on, mikä sitten on se, mistä, mistä tämä kiire? Miksi ei ole vaikutusarviointia, jota vaaditaan paremman säätelyn suuntaviivoissa. Komission täytyy osoittaa, miksi on välttämätöntä kieltää ja takavarikoida ihmisten laillista omaisuutta, viedä heiltä harrastuksensa ja tappaa suuri joukko PK-yrityksiä. Täytyy osoittaa tiedoilla ja luvuilla, että B7 tuliaseet ovat ongelma. Täällä valiokunnan kuulemisessa komissio sanoi, että se haluaa poistaa Kalasnikovit koska tämä on tietysti propaganda, sillä Kalashnikovhan kuulostaa hyvin perottavalta, mutta tätä ei kuitenkaan sanota ehdotuksessa. Ehdotuksessa todetaan, että halutaan kieltää puoli automaattiset eh, tuliaseet, jotka muistuttavat automaattisia tuliaseita. Tämä ehdotus kattaa lähes kaikki puoli automaattiset eh, kiväärit, joita käytetään nykyaikaisessa urheiluammunnassa. Komissio sanoo, että ehdotus perustuu selvityksiin ja suosituksiin. Parlamentin verkkosivulla on, sieltä on löydettävissä syvällinen analyysi tästä ehdotuksesta, arviot ja selvitykset, joihin täällä viitataan, jotka on koottu yhteen analyysissä, sisältävät lukuisia suosituksia, jotka koskevat tiedonvaihtoa, merkintöjä ja deaktivoinnin standardeja. Niissä ei puhuta P7-luokan aseita tai tarvetta siirtää ne A-luokkaan. Teidän ehdotuksenne ei perustu selvityksiin. Kiitos. Andreas Andreas. kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti olen tyytyväinen kuulemaani. Mielestäni nyt on onnistuttu asiallisesti lähestymään näitä ongelmia. Toki löytyy asioita, niin Baden-Württemberg, mistä minä olen kotoisin, siellä pari vuotta sitten meillä oli välikohtaus koulussa. Urheiluampujan poika käytti asetta koulussa. Ja kaikki, jotka katsoivat tarkemmin tätä tilannetta, niin terroriiskut sisälsivät pieniä, erittäin tärkeitä kysymyksiä. Meidän täytyy varmistaa, ettei vain sisämarkkinoilla pääse käymään niin, että laillisesti hankitut aseet ajautuvat tällaisen käyttöön. Mutta toki minäkin kritisoin komission lähestymistapaa. Tässä annetaan sellainen vaikutelma, että tällä yritetään taistella terrorismia vastaan. Tämä teksti alkuperäisessä muodossaan ei ole omiaan näin tekemään kollega Anna Koratsa Bild ja esittelijä ovat tehneet hyvää työtä ja me olemme nyt kyllä aivan oikealla tiellä etsittäessä tasapainoista ratkaisumallia. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Tämä ehdotus täytyisi heittää roskakoriin. Se on minusta vaarallinen, kauhea ja aivan törkeä. Ei sitä ole millään tavalla työstetty. Olisi pitänyt estää tämän toteutuminen. Liettuassa Venäjä äh, koputtelee ovelle hyökkäjänä. Kuka meitä puolustaa siellä? Tämä on oikeastaan, äh, tässä on kyse toivosta. Äh, jos meidän maailma ei ole oikeutta puolustaa itseämme, niin kyllä tästä syntyy melkoinen ongelma. Täytyy ottaa vastuu myös siitä, että vaikutusarviota ei ole tehty. Päitä on pudottava. Tämä ei auta. Tämä ehdotus on vaarallinen. Puhutaanpa tästä ihan vakavasti nyt. Merci, monsieur Pospisil. Kiitos, edustaja Pospisil. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Já navážu na tu... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, siis he, miten he ovat arvostelleet tätä asiaa. kyllä olen erittäin epäileväinen, enkä usko, että tämä on mitenkään hyväksyttävässä muodossa. Minä en ole mikään aseasiantuntija, mutta poliitikkona minua ohjaavat perusperiaatteet. En voi hyväksyä direktiiviä, joka olisi taaka kansalaisille, joilla laillisesti on halussaan aseita. Meidän ei pidä ottaa käyttöön jotakin järjetöntä taakkaa, joka rasittaa kansalaisia, koska se aiheuttaa kritiikkiä. Ja kollegani Sehnalova sanoi jo asian oikein. Tämä ehdotus on saanut aika valtaisia tunnepohjaisia reaktioita ja keskustelua Tsekin tasavallassa – parlamentti hyväksyi päätösman, jossa torjuttiin direktiivin ehdotukset. Tässä on hyviäkin asioita, äh, rekisteröinti, deaktivointi, tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä, mutta siinä on kuitenkin valtaisa määrä asioita, jotka tekevät ihmisten elämän minun nähdäkseni vain vaikeammaksi. Ihmiset, nämä ihmiset eivät ole terroristeja. He ovat lakia noudattavia kansalaisia, jotka täyttävät velvollisuutensa jos ajatellaan miksi luokkaa A, että sitä laajennettaisiin, että kiellettäisiin puoliautomaattiset aseet, jotka muistuttavat automaattiaseita, me teemme tätä tavoin, tällä tavoin keräilijöiden elämän vaikeaksi. Jos ajatellaan äh, esimerkiksi airsoft-aseita ja muita, se on hyvin vaikeaa. Meidän pitää katsoa, että otamme huomioon myöskin ihmisten vapaudet ja poliittisen ulottuvuuden. Ei pidä hyväksyä jotakin sellaista, mikä rajoittaisi ihmisten elämää. No niin, nopeutetaan. Edustaja Florence. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ähm, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Minä olen varmaankin talon vanhin tai toiseksi vanhin jäsen, enkä ole koskaan nähnyt näin huonosti valmisteltua komission tekstiä. Minä olen ollut metsästäjä ja tämän Pariisin iskun jälkeen ei kulunut kuin kaksi viikkoa, niin sen jälkeen tapahtui tosiaan välikohtaus. Ja jos nyt katsotaan, mitä täällä on tänään sanottu, niin komissiohan ei voi tehdä oikeastaan mitään muuta kuin odottaa hamaan tulevaisuuteen ja päätyä siihen ratkaisuun, että tekstin sisältämät ongelmat pitää poistaa tyystin, eli vuoden päästä uusi paperi pöydälle. Minä vaadin komissiolta, että se poistaa ehdotuksensa tai vetää sen pois. En halua lykätä tätä tietenkin, asia on sinänsä hyvä, mutta ei tämmöistä hölynpölyä voida kansalaisillemme esittää. Komission ominaisuuksiin kuuluu se, että sitä ei tarvitse koskaan valita. Menkääpäs joskus maaseudulle ja esitelkää tämä asiakirja, niin kyllä tulee potku takamukselle. Eli vetäkää tämä ehdotus pois ja Yrittäkää esittää ehdotusta vaikkapa tiukkojen lääkärintarkastusten tai lausuntojen laatimiseksi, mutta yritetään tässä nyt kuitenkin pitää järkikädessä. Thank you, Chair. This proposed direct... Kiitos puheenjohtaja. Tämä ehdotus rankaisee lakien noudattavia kansalaisia eikä suojele millään tavoin kansalaisia terrorismilta. Tämä ei ole mikään moukari, vaan tämä, tässä nyt pyritään vain rikkiä jotenkin pähkinöitä rikkomaan. Mutta pitäisi tehdä kunnollinen vaikutusarvio. Vaikutusarvioinnin puute on eh, se asia, joka on täällä todettu aiemminkin. Ja se kysymys siis esityksessä koskettaa ennen kaikkea toisia kansalaisia. Tämä vaikuttaa kulttuuri- ja historisektoriin. Se johtaa siihen, että eh, museot joutuisivat eh, deaktivoimaan A, seitsemän kategorian kulmat asiat, jotka ovat historiallisesti tärkeitä asioita ja voida käyttää missä historiallisissa ja muutenkin miettää historiallista arvoa. kansakunta, joka kunnioittaa historiassa sillä ei ole tulevaisuutta, näin on sanottu. Aseet kielletäisiin myös, joilla ei ole mitään merkitystä ää, äh, ää, äh, terroristeille. Äänenvaimentinen kieltäminen pelkästään vaikuttaa poliisin toimintaan. Sitten, ää, äh, sitten poistettaisiin puoli automaattisten aseiden luokka, jotka muistuttaisivat automaattisen aseiden luokkaan A. Nyt ei näyttäisi olevan tulkkausta, ilmeisesti saksan kieleen. Voidaanko sinne saada yhteys? Deutsch. Mä puhun hiukan saksaa. Oh, no niin, se on sitten taas eri juttu. Saksan kokki, ko, ko, koppi, onko se taas linjoilla? Antakaapas merkkiä. Pitääkö minä aloittaa alusta? Joten Okay. Mr. Chairman, thirdly the proposal... Niin. Siis puoli automaattiset äh, aseet, jotka ovat käytössä, jotka muistavat automaattiset aseet tässä luokassa, käytännössä kiellettäisiin henkilökohtaisesta omistuksesta. Y- Iso-Britanniassa tämä äh, on paljon tällaisia puoliautomaattisia äh, kiväreitä, joita käytetään muun muassa äh, listanvalvonnassa ja urheiluammunnassa. Ajattelen myöskin vapaata liikkuvuutta Schengen alueella esimerkiksi tällaisia on helppo tuoda itse asiassa aseita Eurooppaan salaa ja tämä ei millään tavoin pidä suojeluturvallisuutta ehdosta vastaan täytyy toimia. 20 miljardia euroa ja 600 000 ihmistä on työssä asetamaisella sektorilla, joten olisi mahdotonta tukea tätä ehdotusta nykymuodossa terroristit ovat jo nyt tuhenneet tuhansien ihmisten elämään Euroopassa, ei saa käydä niin, että he tuhoavat toimeentulonkin eri, näistä ihmisiltä. Mulțumesc foarte Sper să mă încadrez într-un minut. Este un raport foarte greu. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on vaikea mietintö. Esittelijöillä, esittelijällä on tässä varmasti ongelmia. Sallinette tasapainottaa hieman tätä keskustelua niin, että voin puhua kansalaisten puolesta. Me emme saa astua ansaan, emmekä saa viedä aseita niiltä, jotka laillisesti niitä pitävät, esimerkiksi museotoiminnan tai urheilun tiimoilta. Laadintaa tässä tekstissä pitäisi muuttaa. Aivan niin kuin Andreas totesi, meillä on ongelmia myös oikeushenkilöiden osalta silloin, kun ne hallitsevat aseita. Ongelmia liittyy myös lääkärin lupiin. Meillä ei ole harmonisoitua järjestelmää, joka pätisi laillisiin aseisiin. En ymmärrä, miksi joka viides vuosi pitäisi raportoida sitten asejärjestelmästä. Jos tämä nyt on niin tärkeää, niin komission tulisi toteuttaa ainakin kaksi raporttia tämän viiden vuoden määräajan sisällä. Me tarvitsemme harmonisoitua lainsäädäntöä, koska ne, jotka aivan laillisesti oleskelevat jäsenvaltiossa, niin ei voi käydä niin, ettei hänellä saisi olla aseita. Meidän on harmonisoitava, on järkeistettävä, mutta ei tässä saa toimia hetken huumassa. Täytyy puhua kansalaisten vapauksista ja turvallisuudesta. Ja, Vorsitzender, niin, puheenjohtaja esittelijä. Minä haluaisin palata tähän työasiakirjaan. Me nimittäin nyt keskustelussamme puhumme, sekoitamme komission arvioinnin ja yleisen keskustelun. Ja esittelijän työasiakirja on työasiakirja eikä mikään mietintöluonnos. Tehän tiedätte kuitenkin, että tämä työasiakirja menee oikeaan suuntaan ja tämä työasiakirja on hyvä perusta keskustelulle. Minusta on erittäin tärkeää, että tehdään selväksi, että enemmistö aseiden omistajista ei ole mikään vaara yleiselle turvallisuudelle ja meidän pitää toimia hyvin eriytyneesti ja asiaa ymmärtäen ja sitten reagoida komission ehdotukseen. Karl Florence teki ehdotuksen ja monet muutkin. On hyvä, että työsekirjassa puhutaan aseiden ominaisuuksista eikä siitä, miltä ne näyttävät. Minusta on hyvä, että aseet, jotka jo on deaktivoitu, otetaan pois direktiivin vaikutusalasta. On hyvä, että esineet, jotka jotka eivät ole mikään olennainen osa asetta, otetaan myöskin pois vaikutusalasta. On hyvä, että esineet, jotka ovat olennainen osa asetta, kuuluisivat direktiivien vaikutusalaan. Ja minusta on myös hyvä se, erittäin hyvä, että koko kohta, joka koskee tällaisia eh, hälytysaseita, akustisia aseita, koska meidän on käytävä täällä nyt keskustelua ja tämä työasiakirja antaa oikean ö, suunnan ö, kohdille A, erinäisistä asioista A, muista luokka A6, A7, B7, mutta on tärkeää, että jäsenvaltiot itse voivat päättää sitä, miten ne valvovat laillista aseiden hallussapitoa. Tästä asiasta käydään keskustelua ja odotan mielenkiinnolla mietintöluonnosta. Viimeinen puhuja on Nikola Dantti omassa ominaisuudessaan omissa nimissä. Aa, anteeksi, anteeksi. Minä luulin, että sanoit, että No niin, saat puheenvuoron. Me emme ymmärtäneet toisiamme, olen tästä pahollani. No, minun on todettava, että olen hämmästynyt äh, siitä, että kun tässä on mainittu Pariisin tapahtumat, monet kollegat sanovat, että toisaalta on laillisesti myytyjä aseita ja toisaalta on taas laittomia aseita, joita myydään rikollisille laittomasti. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi ja tästä muutama esimerkki. Tämä minusta osoittaa tarpeen tarkistukselle, joka on tehtävä kiireellisesti. Tuen komissiota, kun se vaatii että, ja ehdottaa sitä, että tällaiset deaktivoidut aseet määriteltäisiin tietyllä tavalla. Niillä ei ole mitään seurantaa toistaiseksi, mutta tammikuun iskussa yksi hyökkäjä käytti tällaista paukkupanoksia ampuvaa asetta. Se ei ole direktiivin soveltamisalassa, mutta se oli hankittu markkinoilta ja sitten siitä oli vain yksi osa poistettu ja se oli taas käyttökelpoinen. Jäljitettävyyttä olisi parannettava, erityisesti tällä hetkellä, kun ajat, käsittelemme asetietoja, niin niitä on säilytettävä tietyn aikamäärän. Tämä on kuitenkin riittämätön. Tuluusissa äh, vuoden 2012 iskussa äh, käytettiin tietyn tyyppistä pistoolia äh, ja se oli vuodelta 1942 peräisin ja toinen ase oli toisen maailmansodan aikainen ase. Ja sitten Pariisin iskuissa käytettiin 60-luvun aseita ja sitten löytyi kotietsinnästä 50-luvun aseita esimerkiksi. Eli tällaisen arsenaalin säilyttäminen kyllä vaatisi jäljitettävyyttä ja sitä, että kyllä aseharrastajiin liittyy myös tiettyjä varastointia ja säilöntään liittyviä ongelmia. No sitten työasiakirjassa esittelijä toteaa, että hän haluaisi esittää tai ottaa käsiteltäväksi myös etämyyntikysymyksen. Etämyyntiä on hallinnoitava, valvottava. 2013 Busdyhonin alueella joku ampui tuntematonta henkilöä Kalashnikovilla ja siinä kuoli kolme henkilöä, neljäs loukkaantui. Ja sitten internetistä oli saatu nämä osat, joilla ase oli toimintakuntoinen. Ja sitten San Tietjeniessä oli asekauppias, joka myi internetin välillä, välityksellä laittomia osia etämyynnin välityksellä. Ja puolessa toista vuodessa hän sai valtavan voiton tätä kautta. Toivon, että nämä esimerkit osoittavat kollegoille sen, että direktiivin tarkistus kiireellisesti on tarpeen. Tietenkään vaikutusarviosta ei ole tehty ja tämä osoittaa, kuinka kiireellinen hanke on Riifitin yhteydessä olemme arvioineet sitä, että kuitenkin tarvetta on olemassa. Nicola Danti aivan lyhyesti ja nopeasti. Scusa dopo aver letto quello diceva Sergio Cofferati, ma mm, sono stati... Eh, Minä pyydän ymmärrystä. Kun luettu niin herra Cofferatin eh, kommentit välissä jotakin itsekin vielä tämän keskustelun päätteeksi todellakin on niin, että komission ehdotus on puutteellinen ennen kaikkea, mitä tulee kulttuurinäkökantoihin ja terrorismin ja laillisten aseiden sekoittaminen menee liian pitkälle. Internetistähän voi ostaa yhtä ja toista. Siellä on sellaisia foorumeita, jotka ovat lain ulottumattomissa? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Olen usein ymmärtänyt tämän hyvin tekkasilaisena tämän äänensävyn täällä tänään, enkä kovin eurooppalaisena. Minusta meidän pitäisi ajatella hiukan eurooppalaisemmin, eikä niin amerikkalaisittain. Eihän tämän pitäisi nyt olla mitään villiläinen keskustelua, jota täällä käydään. Meidän täytyy katsoa, että on hyviäkin osia tässä komission ehdotuksessa. Esimerkiksi nämä lääkärintarkastukset ovat hyviä. Se, että jos jollakulla on ase, niin hän täytyy myöskin sitten lupaa, luvan saadakseen tuoda tällainen lääkärin todistus. Sitten metsästys ja urheiluammunta on totta kai tärkeä kysymys. Ja deaktivointi ja aseiden muuttaminen, nämä todennäköisiä kysymyksiä, joista varjoesittelijät varmastikin saavat tasapainoisen tekstin aikaan esittelijän kanssa. 22 kollegoiden puheenvuoroa. Tämä osoittaa, kuinka tiivistä, innokasta keskustelua käymme. Nyt herra Alan, komission puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Très rapide. Kiitos puheenjohtaja, aivan nopeasti. Kenties tässä on kaksi keskeistä seikkaa. Kategoriat, B7 ja sitten äh, museot ja keräilijät. Kun otamme huomioon aikarajan, niin voimme varmaan keskittyä näihin kysymyksiin. Ensinnäkin B7-kategoria. Katsomme, että työasiakirja on erinomainen asiakirja siinä. Äh, identifioidaan mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Me tuemme sitä, että pohjaamme työmme teknisille piirteille. Tähän suuntaan voimme totta kai mennä. Ja erityisesti neljä kaksi kolme Siinä esitetään mielenkiintoinen vaihtoehto, jota voimme jatkotyöstää. Sitten museot ja keräilijät. Meidän tuntemuksemme on se, että todennäköisesti täytyy tehdä ero toisaalta museoiden välillä. Valtiohan niitä valvoo laitoksina, niillä on pedagoginen, sosiaalinen rooli, ne ovat avoimia kaikille. Ja ne voisivat hyötyä tietystä joustavuudesta. Ja toisaalta keräilijät, jotka, e- joilla ei ole samanlaista sosiaalista tehtävää. Niin me emme ehdota sitä, että kiellettäisiin keräilyaseet. Ehdotamme sitä, että tässä olisi direktiivi. Siinä voisi olla nämä aktiiviset B-kategoriat. Ainut ero olisi se, että he eivät voisi ostaa kategorian A-aktiiviaseita – Haluammeko me, että yksityiset henkilöt säilyttävät kotonaan aktiivisessa käytössä olevia sotilasaseita, vaikka emme? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Esittelijä saa vielä uudestaan puheenvuoron, jotta hän voi tehdä johtopäätökset keskustelusta. Oikein paljon kiitoksia. Minä yritän kommentoida näitä kysymyksiä. Ja muita asioita käsittelen sitten tykönä, Niin, niin täällä sanottiin, että roskakoriin osa kuuluu tai pitäisi palauttaa komissiolle. Mielestäni pitäisi tässä nyt ehdottaa asian palauttamista komissiolle. Tästä voitaisiin äänestää sitten jälkeenpäin. Tietenkin monia muutoksehdotuksia on tehty tähän tekstiin, mutta sekään ei ole täydellinen ratkaisu. Mitä visini totesi, Pariisin tapahtumat ja muut ovat osoittaneet, että porsanreikiä löytyy tällä hetkellä erityisesti sen suhteen, miten deaktivoituja aseita käsitellään. Ja niiden aseiden osalta, joita pidettiin paukkupanosasena, eli jotka on muutettu aktiivisista aseista deaktivoiduiksi aseiksi, mutta jotka sitten muutettiin taas aktiivisiksi aseiksi. Eli kyse on näistä muutetuista aseista. Niiden pitäisi pysyä alkuperäisessä luokassaan, mutta sitten on olemassa taas aseita, jotka on tarkoitettu vain ja ainoastaan esimerkiksi paukkupanoskäyttöön. Tämän lisäksi toteaisin, että jos emme käsittele komission ehdotusta laisinkaan, niin sitten tämä deaktivointisääntely, joka on hyväksytty komission puolelta, voisi olla vielä epäselvempi. Tietenkin deaktivoinnin osalta täytyy tarkkuutta olla, mutta meillä on olemassa siihen liittyen melkoisia huolenaiheita. Tämä ei välttämättä toimi niin hyvin kuin joissakin jäsenvaltioissa. Pari viikkoa sitten lähetin komissiolle tähän liittyen kommentin ja kysymyksen, mutta vastausta en ole kuulunut, joten sitä kipeästi kaipaisin, sillä tähän on puututtava, niin kuin Dita totesi. Eli tällainen rinnakkainen järjestelmä Eli käytetään nykyisiä standardeja deaktivoitujen aseiden osalta. Välttämättä ihmiset eivät voikaan pitää näitä aseita hallussaan. Kiitokset SDlle tästä, kes, tästä kommentista koskien keskeisiä komponentteja, mutta mitä ne ovat, no sitä täytyy pohtia. Mitä tulee taas historiallisiin äh, aseisiin tai keräilijöihin ja niin poispäin. Tässä pitää olla äh, selkeä lähestymistapa. Vaikka ne olisivat aluokan aseita, niin ehkäpä luvan tai varastointitarkastusten kautta henkilöillä pitäisi olla mahdollisuus myöskin jatkossa pitää nämä työaseet hallussa ja mitä Suomen liittyen sanottiin, niin tietenkin on ihan selvää, että eri mailla on olemassa omat ratkaisumallinsa uh, uhkakuvien, uhkakuvilta tur, turvautumiseksi. Eli tällaisia erityisjärjestelmiä pitäisi jatkossakin vaalia. Ja sitten, mitä tulee keräilijöiden tilanteeseen, mikä on vielä kohtuullista ja mikä on vastuu. Ja sitten internetmyynti ja osto, toki sitä on valvottava, mutta täysikielto ei olisi paikallaan. Eli ehkäpä niin kuin sanoin, että tämä viimeinen siirto on se, mitä pitäisi aina seurata. Ja sitten tämä turvallinen varastointi, sen osalta voidaan tehdä hiukan vertailevaa tutkimusta ja oikein paljon kiitoksia käydystä keskustelusta ja toivottavasti tulevien kuukausien aikana löydetään toimiva ratkaisumalli. Jos tämä kuitenkin venyy, niin eh, sehän ei haittaa. Mehän etsimme sellaista ratkaisumallia, joka ei tuota turhaa taakkaa lainkuuliaisille kansalaisille, mutta samalla tukitaan ne porsaanreijät, jotka olemme löytäneet. Kiitoksia. Kiitos Vicky Ford, kiitos esittelijä siis. Halusin sanoa vain, että tässä kaikki muutkin kuin varjoesittelijät ovat saaneet valtavasti sähköpostia. Ne, jotka kuuntelevat meitä verkossa, totean, että keskustelu oli oikein hyvä. Parlamentin jäsenet ovat ottaneet huomioon teidän odotuksenne Ranskalaisena totean, että vaikkakin tämä, vaikkakaan tämä teksti ei ole pelkästään reaktiota Pariisin iskuihin, niin kun huomioimme Ranskan tyyppisen maan ja muitakin maita, niin ei voi olla niin, että kun jotakin tapahtuu niin vakavaa niin kuin mitä Ranskassa kävi, niin olisimme täysin hiljaa näistä aiheista. Haluaisin muistuttaa, että meillä on kuulemistilaisuus ohjelmassa 15. maaliskuuta, eikö se niin ollut? Määräaika tarkistukselle on 27. huhtikuuta. Alustava mietintö 20. huhtikuuta tiedossa. Kiitos vielä varjoesittelijöille, kiitos Viki ja hyvää jatkotyötä. next item is a presentation... Seuraava kohta esityslistalla on yhteisötaloutta koskevan tutkimuksen esittely. Tätä SNT-ryhmä pyysi. And so if you are not going to listen to this presentation, could... Jos ette aio esitystä kuunnella, niin voisitteko poistua salista? <sighs> You know, I thought the digital single market was the most... Minä luosin, luulin, että digitaaliset sisämarkkinat oli kaikista mielenkiintoisin aihe, josta keskustellaan parlamentissa, mutta olipa väärässä. I'm going to give the floor to... Nyt. Quentin Lager ja Markus Stefar saivat puheenvuoron. He ovat neuvonantajia. Olkaa hyvät. Thank you very much, Mr. Speaker, for... Uh, Hold on one moment, I'm not. Pieni hetki. Could those talking leave the room? Ne, jotka keskustelevat, voisitteko poistua? Jat- jatkakaa juttelua, mutta salin ulkopuolella. Uh, so my name is uh, Quentin Ligier. Oikein paljon kiitoksia. Minä olen Quentin Ligier. Kollegani Markus Stefan on täällä mukana. Ja meitä on pyydetty politiikka-osasto Aan puolesta valmistelemaan yhteisötaloutta koskevan tutkimuksen. Minulle sanottiin, että tämä esitys ei välttämättä toimi. No ei näytä toimivan, mutta katsotaanpa, josko saataisiin seuraava slaidi näkyviin. No, it well, no ei se toimi. No, yritetään sitten ilman. Hyvä. Ensinnäkin haluamme tarkastella koko tutkimuksen laajuutta ennen kuin katsomme, mitä yhteisötalous käytännössä on tai mitä se on ollut ja miten me voimme yhteisötalouden määritellä. Katsotaan, mitä tietoa yhteisötalouteen liittyen on EUsta tarjolla ja miten tätä asiaa voidaan arvioida. Ja sitten katsotaan yhteisötalouden juridista laajuutta ja minkälaisia parhaita käytänteitä ja mahdollisia suosituksiakin aiheeseen liittyen löytyisi. Ensinnäkin tietoa tämän tutkimuksen laajuudesta. Me katsoimme sitä, että mikä on yhteisötalouden rooli. Erityisesti katsotaan, mitä yhteisötalouden ehteitä on olemassa ja mitkä tekijät voivat parata yhteisötaloutta samalla huomioidaan tietenkin digitaalisten sisämarkkinoiden ulottuvuus ulottuvuus, eli yhteisötalous ja digitaaliset sisämarkkinat, miten ne voisivat liittyä yhteen. Tämä on EU-laajuinen tutkimus ja me olemme katsoneet Saksaa, Espanjaa, Ranskaa, Puolaa, Italiaa ja yhdistynyttä kuningaskuntaa tutkimuksessamme. Ja tässä esityksessä palaan niihin useampaan otteeseen. Mutta nämä ovat osittain yleispäteviä kommentteja. Jos katsotaan itse määritelmää, tutkimusta tehtäessä havaitsimme, että on olemassa eri määritelmiä yhteisötaloudelle riippuen siitä, missä maassa ne on tehty ja mistä asiasta keskusteltiin. Mutta tällainen testi, eli mitkä asiat määrittelevät yhteisötalouden, millä tavalla se erottuu jakamistaloudesta ja digitaalisesta sisämarkkinoista – ja online-taloudesta. Neljä keskeistä asiaa. Toimet yhteisötalouden puolella korostavat kaikkea muuta kuin pääomaa. Se tulee vasta jälkeenpäin. Ja he yrittävät löytää tasapainoisen tilan, eli yhteisötalouden toimijat pyrkivät integroimaan ihmiset yhteisöön, eli syrjäytyneet ja muut. Tarjoten heille toimintamahdollisuuksia, eli että hekin voisivat osallistua yhteisön toimintaan. Eli perimmäisenä asiana ei ole pääoman kartuttaminen. Ja yhteisötaloudessa ei siis pääomaa korosteta, eli tuoton tavoittelu ei ole kaiken A ja O, vaan taustalla on suurempi tavoite. Kestävä kasvu on tärkeämpi asia kuin tuotto. Ja sitten demokraattinen hallinto on yhteisötalouden toimijoille tärkeä asia. Eli johtajuutta kyllä löytyy, mutta kaikki osallistuvat yhteisötaloudellisessa päätöksentekoprosessiin. Ja jos katsotaan sitten seuraavaa kalvoa, niin tästä näette, miten ennen yhteisötalous on määritelty, mutta aika lailla vaikea tehtävä tämä on. Yhteisötaloutta pidetään joskus ikään kuin kolmantena sektorina – se ei ole sama asia, mutta äh, sinne päin. Ja yhteisö taloutta rinnastetaan säätiöihin, osuuskuntiin ja muihin, mutta määritelmään liittyvä ongelma on se, että tässä ei huomioida tällaisia uusia tekijöitä, innovoivaa ulottuvuutta. Tähän palaan tuonnempana, mutta esimerkiksi järjestöt, jotka osallistuvat digitaalisiin sisämarkkinoihin, voisivat olla yksi hyvä esimerkki tästä. Ja sitten muutamia tekijöitä siitä, jotka kuvastavat yhteisötalouden laajuutta. Sanottakoon, että yhteisötalouden laajuudesta on vaikea löytää tietoa varsinkaan vertailukelpoista tietoa eri maista. Ongelmana on juuri tämä ongelma määritelmiin liittyen. Ja ongelmana on myöskin se, että kun puhutaan yhteisötalouden tavoitteista, näistä neljästä keskeisestä seikasta, joihin äsken viittasin, niissä, kes, niissä keskitytään muihin kuin BKT ja kasvulukuihin mutta niitähän on yleensä käytetty jonkun alan toiminnan mittaamiseen. Tietenkin yhteisötaloudesta voi saada jonkinlaisen kuvan. Tässä näette muun muassa sen, kuinka monet osallistuvat yhteisötalouden toimintaan – näissä kuudessa maassa. Nämä eivät ole aivan uusinta tietoa. Ranskan ja Italian osalta on uudempaakin tietoa tarjolla, mutta halusimme vain näyttää teille nämä vuoden 2010 luvut, koska ne ovat ne luvut, jotka perustuvat samaan laskentametodologiaan. Näin saatte ainakin jonkinlaisen kuvan siitä, mistä mittakaavasta puhutaan. Mutta tässä näkyy myöskin ongelma, eli miten voimme yhteisötaloutta ylipäätään mitata ja sen laajuutta mitata. Jonkin, joku vuosi sitten keskustelut alkoivat ja silloin katsottiin erilaisia indikaattoreita, joiden avulla yritettiin ö, talouden lukuja tai talouden tilannetta mitata. Ja sitten tämä paremman elämän indeksi Se perustuu muun muassa Stiglitzin tutkimukseen, mutta tässä mielenkiintoisena asiana on se, että nämä indikaattorit kattavat aika lailla laajan kentän. Meillä on hyvinvointi, toimeentulo ja muut asiat, jotka ovat eh, hiukan toisenlaisia, ympäristölaatu, koulutus, tiedot ja taidot – ja nämä indikaattorit ovat sellaisia, joita täytyy todellakin tarkastella, jos haluamme ymmärtää, mikä on yhteisötalouden kokonaislaajuus. Eli me emme voi katsoa vain ja ainoastaan panos- ja tuotospuolta, niin kuin yleensä tilastokeskuksissa tilastoja tehtäessä huomioidaan. Ja sitten puheenvuoro kollegalleni. We focused on uh, the analysis of the legal dimension. Olemme no niin, keskittyneet oikeudelliseen puoleen yhteisöllisessä, joka on tekijä, joka myöskin mahdollistaa sen, että saadaan aikaan ympäristö, jossa ympäristöystävällisyys voi toimia. Olemme analysoineet sekä kansallista ulottuvuutta että Euroopan unionin ulottuvuutta liittyen näihin oikeudellisiin näkökantoihin. Kun katsotaan kansallista tasoa, Saattoimme ryhmittää kolme eri kategoriaa maaryhmää, riippuen siitä, missä määrin oikeudellisesti tunnustetaan yhteisötalous sekä alueellisesti että kansallisella tasolla. Kuten näette, ensimmäisessä ryhmässä ovat maat, kuten Espanja ja Italia, ne ovat maita, joissa on hyvin laajalle menevä oikeudellinen puite yhteisötaloudelle, joka on käsitellyt tällaista klassista ilmiötä, joka liittyy tällaiseen yhteisötalouden pirstaloitumiseen, joka vaikuttaa moniin tekijöihin, jotka ovat mukana yhteistaloudessa. Toisessa ryhmässä ovat sellaiset maat kuin esimerkiksi Iso-Britannia ja Tanska, ja jossa on hyväksytty joitakin säädöksiä ja määräyksiä, jotka liittyvät yksi yksittäisten ilmiöiden hyväksymiseen, jotka liittyvät yhteistalouteen, mutta olemassa järjestelmällistä normatiivista lähestymistapaa. Kolmannessa maaryhmässä ovat mukana sellaiset maat kuin esimerkiksi Saksa, ja huolimatta siitä, että niillä on huomattava väestö, joka on yhteistalouden toimijoita, ne eivät ole kehittäneet tällaista laajalaista normatiivista lähestymistapaa. Ja näissä maissa nähnyt, on myös nähtävissä, että tätä vaikuttavat usein muut ilmiöt, muutkin ilmiöt, kuten esimerkiksi kolmas sektori. Kansallisen tason lisäksi analysoimme myöskin oikeudellista puitetta, joka on asteittain vakiintunut Euroopan unionin tasolla. Ja me katsomme ensin sitä, perustaa yhteisötaloudelle. Katso sitä, mitä määräyksiä Euroopan sopimuksissa on, jotka viittaavat välillisesti tai välittömästi yhteisötalouteen. Ja tässä saatamme tehdä sen johtopäätöksen, että yhteisötalous on vaikuttanut taloudellisen mallin saavutuksiin, jotka on, joka on esillä perus, Euroopan unionin sopimuksessa tällainen solidaarisuuspohjainen talous, joka on sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta artiklassa kolme, Ja toimijat on mainittu artiklassa 11, ja siellä myöskin viitataan yhteisötalouteen yhtenä mahdollisuudena osallistavamman demokratian aikaansaamiseksi. Mutta primäärilainsäädännön tunnusta, tunnustaminen, jos siis analysoitaisiin erityyppisiä interventioita, jotka ovat vaikuttaneet yhteisötalouden kehittymiseen. Tämä on nähtävissä seuraavassa kalvossa. Joten ryhmittelimme erilaiset tavat, joilla tähän puututaan. Yksi on juridinen tunnustus. Katsomme erityisesti eurooppalaista säännöstä, joka koskee osuuskuntia. Katsomme myöskin äh, siitä, miten näyttäisiin sektorikohtaista tukea yhteisötaloudelle Euroopassa. Määrittelimme kolme politiikan aluetta, jossa yhteisötalous oli osa poliittista toimintaa, jota instituutiot harjoittavat sosiaalinen työ, integraatio, paikallinen kehitys ja työpaikkojen luominen on myöskin sellaisia interventioita, jotka liittyvät taloudelliseen tukeen, tai annetaan yhteisötaloudelle. Nämä on otettu käyttöön julkisen hankintojen kautta myöskin pohtien ää, sitten sitä, miten rakennerahastoissa on tarkasteltu yhteisötaloutta poliittinen suki, sen osalta voimme todeta, että on lisääntymässä poliittinen tuki yhteisötaloudelle. Eri instituutiot tekevät erilaisia raportteja ja suosituksia, jotka tukevat yhteisötalouden roolia Euroopassa. Esimerkiksi Euroopan parlamentista, ja, mutta myöskin Eurooppa-neuvostosta. Mitä sitten tulee toiminnan alueisiin, synergia julkisen sektorin, julkisten viranomaisten ja yhteistalouden edustajien välillä on tärkeää, jotta voidaan kehittää ja saada auki kasvupotentiaali, jota yhteistaloudessa on, ja me määrittelemme joitakin parhaita käytänteitä, ja kollegani Quentin esittelee ne. Toistaiseksi olemme puhuneet yhteisötaloudesta varsin teoreettisesti. Halusimme esimerkkejä ja käytäntöjen vaihtoa siitä, miten yhteisötalouden toimijalla voisi olla vaikutusta. Jos ajattelemme Mondragon-ryhmän kokemuksia Espanjasta, niin tässä oli neljä keskeistä elementtiä. Ensinnäkin se, että on demokraattinen hallinto ja kuinka hyödyllinen tämä on ollut. Mondragon-ryhmä on ollut hyvin tärkeä toimija, noin 15 miljardia euroa. Ennen kriisiä oli liikevaihto. Toki kriisi on tätä mm, vähentänyt liikevaihto on pienentynyt noin 11 miljardiin. Kuitenkin kriisissäkin Mondragon ei irtisanonut yhtään, vaan demokraattisen hallinnon kautta tunnistettiin se, minkälaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä, jotta siirtymä näiden vaikeiden aikojen ylitsekin onnistuisi. Oli varhaiseläköitymistä, vähemmän työtunteja työntekijöille, Työntekijöitä myös siirrettiin paikasta toiseen yrityksessä, mutta tämän demokraattisen hallinnoinnin kautta yritys osoitti, miten myös talousvaikeuksissa voidaan toimia vastuullisesti. Kenties on myös äh, ajankohtaisempia esimerkkejä. Meillä on online foorumi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se osoittaa, miten sisämarkkinat ja se, että tarjotaan suora pääsy asiakkaalle – yhteisötalouden toimijoiden pariin, niin ettei tarvitse turvautua välittäjiin niin kuin aikaisemmin. Tätä kautta saadaan mahdollista kasvua näille toimijoille. Meillä on erilaisia sovelluksia verkkomaailmassa, verkkosivuilla, jonka avulla ihmiset voivat saada palveluja ja tuotteita yhteisötalouden piiristä eettisiltä markkinoilta. Mandas Hotellikin on mielenkiintoinen esimerkki. Se liittyy myöhemmin kuultavan esitykseen. Tämä hotelli sijaitsee Itävallassa. Siellä tarjotaan työpaikkoja haavoittuvassa asemassa oleville työntekijöille. Työtä, työpaikkoja tarjotaan esimerkiksi entisille turvapaikanhakijoille. Ihmisethän eivät voi tehdä työtään silloin, kun turvapaikkahakemusta käsitellään. Joskus syntyy viiden, jopa kymmenen vuoden aukko ennen kuin siirtolainen voi päästä työmarkkinoille tai saada turvapaikan. On myös muita aloitteita, jotka menevät saman suuntaan. Lontoossa muun muassa ravintola on tällainen esimerkki. Tarjotaan työpaikka henkilöille, jotka muutoin eivät pääsisi työhön. Näin yhteisötalous voi todella vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnallisiin kysymyksiin Euroopan unionissa. So, um, in order to, um, fully unlock the... Jotta kasvun mahdollisuudet yhteisötalouden puolella saadaan käyttöön ja jotta toimijat voivat huomioida sosiaaliset tarpeet, niin me olemme katsoneet, mitä voitaisiin tehdä EUn taholla lisäarvon aikaan saamiseksi sen lisäksi mitä jo sääntelyn kautta on tehty. Ensinnäkin täytyy tietoisuutta lisätä yhteisötalouteen liittyen, mikä on sen laajuus, rooli ja minkälainen sosiaalistaloudellinen vaikutus sillä on. Ja tämä näkyvyyden lisääntyminen edellyttää sosiaali- ja yhteisötalouden aseman tunnustamisen. eri järjestöt, keskinäiset, ja, mutta ne on vielä jollakin tavalla ankkuroitava unionin lainsäädäntöön. Ja sitten on otettava käyttöön uudenlaisia indikaattoreita, niin kuin kollegakin tässä totesi. Näkyvyyttä on lisättävä yhteisötalouden puolelta, mutta sen lisäksi johdonmukaisuutta olisi parannettava eri politiikkalohkojen välillä. Eli meidän mielestämme koordinaatiota on parannettava eri politiikka-alojen välillä, ja se onnistuisi esimerkiksi siten, että yhteisötaloudesta vastaisi komission varapuheenjohtaja tai pääosasto Growthista löytyisi yhteisötaloutta käsittelevä osasto. Koordinaatiota voitaisiin parantaa ja sitä kautta yhteisötalouden potentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. Eli yhteisötalous pitäisi jollakin tavalla paremmin nivoa digitaalisen sisämarkkinastrategian yksinkertaistettujen sääntöjen kautta vahvistamalla yhteisötalouden online-foorumia. Nämä ovat mahdollisuuksia, joiden kautta yhteisötalouskin voi hyödyntää uusia teknologioita ja kilpailla muiden taloudellisten toimijoiden kanssa. Kiitoksia. As for, as, well, I mean, we Yeah, those recommendations are, are Niin nämä suositukset ovat siis se, mitä Marko on jo tehnyt. Ehkä yksi asia, jota voisimme vielä korostaa vielä lopuksi, on se, että digitaalisen sisämarkkinastrategia siinä ei yhdysvalloita käsitellä ollenkaan. Ja siksi me katsomme, että tarvitaan kolmannen tyyppisiä suosituksia, jotka ovat tärkeimpiä. Miten vapauttaa tätä potentiaalia, jota siis yhteistaloudessa on, nimenomaan digita- sisämarkkinoilla, koska tämä on asia, joka saattaisi helposti unohtua, vaikkakin se on se alue, jolla e, yhteistaloudella on suurimmat mahdollisuudet kasvuun ja vaikutukseen EU-tasolla. Kiitos. If there is any question from member, we are happy to address them. Ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin mielellämme pyrimme vastaamaan niihin. Sorry, it's impossible for me to see it. Olisi ollut mahdotonta nähdä tästä tuolista esitystä, sen takia olin muualla. Tekniikka-ihmisille viesti pitäisi olla sellainen sali, että on pienemmät näytöt täällä, taikka sitten valot täytyy panna pois. Me emme näe täältä screeniltä esitystä. Kiitos kuitenkin. Nyt kaksi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa. Nilsen ja Rosfor ja Maria Grabini. Meillä on vielä toinenkin esitys tulossa tämän jälkeen. Ja sitten komission jäsen saapuu pu- puolelta, eli lyhyesti. Tack så mycket. Kiitos. Minähän olen se, joka sosiaalidemokraattien ryhmässä ehdotti tätä selvitystä ja olen iloinen, että se nyt on syntynyt. Minä nimittäin uskon, että on erittäin helppo marginalisoida tämä sektori, kun me puhumme sisämarkkinoista, kun me puhumme digitaalisista sisämarkkinoista. Me unohdamme tämän sektorin. Haluankin kiittää tästä selvityksestä. Uskon, että tämä suositukset ovat tärkeitä ajatella, eikä vähiten siksi, että kun me ajattelemme kehityssuuntaa eh, digitaalisilla sisämarkkinoilla, on todettava, että tällä sektorilla voi olla paljon mahdollisuuksia, se voi osaltaan edistää kasvua Euroopassa. Mutta on tapahtunut myös eh, sellaista sekin, kun te lähditte liikkeelle tämän selvityksen tekemisessä ja mitä minä ja muut tässä interryhmässä, joka käsittelee yhteistyötä parlamentin sisällä. Minä olen siinä yhtenä puheenjohtajana. Te, te olette tehneet tämän selvityksen, mutta me tehneet myöskin yhteistyötä neuvoston kanssa ja myöskin Luxemburgin puheenjohtajavaltion kanssa. Ja 7. joulukuuta neuvosto hyväksyykin johtopäätöksiä yhteistaloudesta, mikä on erittäin tärkeä asiakirja, ei pelkästään meille täällä valiokunnassa, sillä jos neuvosto tekee johtopäätöksiä asiasta, joihin sisältyy suosituksia komissiolle ja suosituksia jäsenvaltiolle, nimenomaan ajatellen juridista asemaa, ja, ja sitten kun todetaan, mitä tämä yhteisötalous on, kun nyt lainaan tätä johtopäätöstä 7. joulukuuta, so, sosiaalisen sektorin yrityksen osalta on tärkeää, että ne pitävät ensisijaisena ihmisiä eikä pääomaa ja että ne edistävät erinäisiä yritysmuotoja ja myöskin uuden tyyppisiä sosiaalisen yrittämisen muodon muotoja. Niitä voidaan nähdä tärkeänä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä Euroopan, koska ne, ne luovat äh, sosiaalista markkinataloutta, joka on vastuskykyinen ja osallistava. Siis 28 maata, 28 jäsenvaltion hallitus ovat yhtä mieltä tästä. 28 valtiota on yhtä mieltä ja silloin pitää katsoa, mitä suosituksia he antavat jäsenvaltioille ja mitä he antavat komissiolle. Joten nyt saattaa olla niin, että tämän tutkimuksen selvityksen lähtökohta ja neuvoston johtopäätösten pohjalta voisimme ryhtyä uuteen oma aloitteeseen mietintöön. Edellisen kerralla sen teki työllisyysvaliokunta 5-6 vuotta sitten, mutta kun nyt keskitytään näihin sisämarkkinoihin, niin silloin tämän valiokunnan tulisi ottaa aloitte mietinnön tekemiseksi yhteisötalouden roolista yhteisillä markkinoilla. Kiitos. Robert. Robert. Kiitos Viki. Kiitän tästä hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Suurin osa meistä ajattelee, että yhteisötalous on välttämätön ja hyödyllinen täydennys perinteisiin markkinaan, kun ajattelemme kasvun ja talouden aktiivisuutta, dynamisuutta. Te olette täällä sisämarkkinavaliokunnassa ja totta kai meitä kiinnostaa eniten eh, yhtenäismarkkinoiden ja yhteisötalouden väliset yhteydet. Mainitsitte digitaalimarkkinat. Digitaaliset markkinat voivat olla myös yhteisötalouden toimijoille hyödyllinen toimintakenttä. Minulla on sellainen tunne, aivan erityisesti kun keskustelemme yhteisötalouden toimijoiden kanssa, että he pelkäävät yhtenäismarkkinoita enemmänkin kuin pitävät niitä mahdollisuutena. Onko tämä oikea toteamus? Eli usein on sellainen kokemus, että ikään kuin heidän olemassaoloaan ei niinkään haluttaisi, vaan sitten he haluavat lähteä omasta maastaan naapurimaahan, esimerkiksi meidän maamme tapauksessa. Joskus koetaan, että toimitaan varsin paikallisesti ja korkeintaan kansallisesti, eli tällä ei ole yhteyttä laajempaan eurooppalaiseen markkinaan. Kuitenkin Euroopan edun nimissä ja myös yhteisötalouden nimissä olisi hyötyä toimia myös sen puolesta, yhteisötalouden puolesta, jotta markkinat voidaan nähdä myös kehitysmahdollisuutena. Olette aivan oikeassa, kun totesitte, että helposti unohtuu yhteisötalouden merkitys silloin, kun puhutaan sisämarkkinoista, yhtenäismarkkinoista, vaan kyllä tässä täytyy molemmin puolin tapahtua tiedostamista niin, että myös toimijoita kannustetaan näkemään nämä markkinat kehittymismahdollisuutena? Dita Sharansova. Dita Sharansova, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, I would like also to do... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää vieraitamme tästä esityksestä ja tutkimuksesta. En välttämättä voi olla päätelmien suhteen ja suositusten suhteen aivan täysin samaa mieltä Viittasitte tähän sosiaaliseen lausekkeeseen näissä julkisissa hankinnoissa. Muutama kommentti ja kysymys. Itsekin viittasitte tähän sanoen, että yhteisötaloutta ei ole määritelty laisinkaan. Ja jos katsotaan, mitä täällä ehdotatte tutkimuksessa, hyväksymme kyllä sen, että yhteisötalous lähti liikkeelle – tällaisesta keskinäisestä toiminnasta ja hyvän tekeväisyydestä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että yhteisötalouden toimijat olisivat vain ennastaan ne, jotka ovat luonteeltaan hyvän tekeväisyysjärjestöjä tai voittoa tavoittelemattomia. Tämä alkujaan keskinäiset toimijat ovat nykyään Euroopan suurimmat yksityiset vakuutusyhtiöt. Sitten toinen kommentti, se liittyy julkisiin hankintoihin. Määritelmän mukaan oikeastaan kaikki julkisen sektorin tahot voisivat kuulua yhteisötalouteen. Ainoa ero oli siis se, mistä he saavat rahoituksensa, joten kysyykin, että mikä ero on niillä, jotka tarjoavat julkisia palveluja tai sellaiset toimijat, jotka yhteisötaloudessa tarjoavat yleisesti hyödyllisiä palveluita. Ja sitten sanoitte, että ei ole maassa tällaista Euroopan laajuista mallia. Jokaista maasta löytyy oma lähestymistapa. Tutkimuksessa suositetaan EU-tason toimia, julkisen hankintaan liittyviä sääntöjä – Joten miksi unionin olisi toimittava, jos ongelmia alalla ei ainakaan tällä hetkellä vielä ole olemassa? Mulțumesc, doamna Eu uh, vreau să vă mulțumesc și vreau să apreciez. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää teitä. Te olette tehneet tälle hyvän selvityksen, jonka te esittelitte, mutta on todettava, että on tärkeää, että puhuimme aseista tätä ennen, mutta tietysti yhteisötalouskin on meille tärkeää. Elämänlaatu, onpa nyt vasemmalta tai oikealta, riippuu ihmisarvosta. Ja minulla on nyt pari ajatusta. Vikihän puheenjohtajana teki ehdotuksia, jotka ovat mielenkiintoisia puheenjohtaja totesi, tai te totesitte, että olisi hyvä, että olisi olemassa alue, joka pääosaston puitteissa käsittelisi myös yhteisötaloutta. Olisi siis tärkeää, että komissiossa voimakkaammin käsiteltäisiin yhteisötaloutta. Siinä olisi järkeä kun siellä käsitellään myöskin digitaalitaloutta ja ajatellen myöskin hyviä käytänteitä, joita on eri jäsenvaltioissa, niidenkin osalta voitaisiin päästä eteenpäin. Nämä olisi saatettava selvästi esille niin, että muutkin niistä voisivat oppia, jotta talouden toimijat ja hallitukset saisivat ajatuksia. Yhteisötalous on järkevää. Minäkin olen ollut yrittäjä ja silloinkin minullakin oli tällaisia yhteisötaloudellisia funktioita, mutta tätä pitäisi ajatella laajemmin, koska tämä voisi parantaa elämänlaatua. Monissa maissa on väestön ryhmä, jota yhteisötalous voimakkaasti koskettaa, ja silloin voitaisiin todellakin kohentaa monien ihmisten elintasoakin käyttäen hyviä esimerkkejä, joita muualta on löydettävissä voitaisiin oppia niistä, niiltä mailta, jotka ovat edistyksellisiä tällä alueella, kun puhutaan sisämarkkinoista. Me emme saa lyödä laimin yhteisötaloutta. Pentru economie socială și dacă ați putea să-mi răspundeți dacă aveți... Tarvitaan oma osastonsa komission asiassa vastaavalle pääosastolle, joka käsittelisi yhteisötaloutta. Kiitos. Olisi hyvä, että saataisiin lisää tietoa näistä hyvistä käytänteistä. Myself, I know... Minulta lyhyt kommentti. Tiedän, että komissio on kiertänyt kehää ainakin viiden vuoden ajan ja yrittänyt saada jonkinlaisen aseman näille eh, yhteisötalouden alan toimijoille. Yhteisötalous on äärimmäisen tärkeä ala. En nyt haluaisi palata taas näihin oikeudellisiin argumentteihin, jotka veisivät sitten taas viisi vuotta. Pitäisi keskittyä siihen, mitä ongelmia me pyrimme ratkaisemaan. Olen Ditan kanssa pitkälti samaa mieltä. Meillä on eri jäsenvaltioissa erilaisia malleja käytössä ja niitä on kunnioitettava. Tietyissä jäsenvaltioissa yhteisötalouden malli voi olla sellainen, että se jopa tuottaa tuottoa, toisissa taas ei. Meillä on toisaalta sitten taas jakamistalouden kanssa paljon päällekkäistäkin, paljon yhtymä, kohtia. Meillä on paljon yhdistäviä tekijöitä erilaisten foorumeiden kautta. On myös tunnustettava se, että joissakin jäsenvaltioissa äh, esimerkiksi jakamistalouden toimijoiden parissa tapahtuu sellaista, siis yhteisö, otetaanpa takaisinpäin, äh, kun ajatellaan tätä Espanjan esimerkkiä, siellä lamastakin selvittiin hyvin joustavan lähestymistavan takia. Omassa jäsenvaltiossani tietyt järjestöt pääsivät tästä huonosta jamasta kaupallisten äh, lähestymistapien kautta, koska yrittäjä oli hyvin joustava. Eli ei tämä ole joko tai kysymys. Joissakin muissa jäsenvaltioissa voi olla toisen tyyppisiä organisaatioita, joissa on myös omaksut valittu tietyn tyyppinen joustava lähestymistapa joko työnantajana tai työntekijänä. Kun puhumme yhteisötalouden malleista, niin täytyy varmistaa, että vertailukohta on samanlainen ja sitten toisaalta täytyy muistaa toisen tyyppiset mallit. Pari minuuttia. Kuka haluaa aloittaa? Haluamme seuraavan kohdan aloittaa pian. No, me emme valitettavasti voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta useimmat kysymykset olivat pitkälti samanlaisia ja ne liittyivät lähinnä tähän pelkotilaan, eli että sisämarkkinoihin liittyisi yhteisötalouden toimijoiden puolelta pelkotiloja. Kyse on siitä, että voivatko yhteisötalouden toimijat toimia omalla statuksellaan muissakin jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä, kun yhteistä määritelmää ei ole, niin tällainen rajat ylittävä toiminta voi olla aika lailla vaikeaa. Ja tästäpä syystä tällainen pelkotila on päässyt syntymään. Ja sitten, mihin tekin viittasitte, eli yhteisötalous ja jakamistalous, yhtäläisyyksiä löytyy, mutta tarkkana pitää olla, kun yhteisötaloutta lähdetään määrittelemään, sillä jakamistaloushan voi vaikuttaa yhteisötalouteen. Kuten esimerkiksi tunnettu taksialan yritys, joka on toiminut monissa äh, jäsenvaltioissa. Eli meidän täytyy aina huomioida nämä neljä Äh, elementtejä, jotka liittyvät yhteisötaloustestiin. Tietenkin tätä voidaan parantaa, mutta tätä kautta ainakin voidaan tunnistaa ne toimijat, jotka kuuluvat yhteisötalouteen ja mitkä taas ei. Yksityiskohtaisempiin kysymyksiin vastaamme kirjallisesti, sillä aika ei taida riittää. Um, niin. Ehkä jotakin tarpeesta määritelmille, että näitä määritelmiä käyttöön äh, yhteisötalouden toimijoiden osalta selvityksessä me määritelleet esteitä, joita missä keskinäisillä yhtiöillä ja säätiöillä on tällä hetkellä, kun ne toimivat siksi, että niitä puuttuu tällainen eurooppalainen status. Eurooppalainen status yhteisötalouden toimijoille on jotakin, mikä on täydentävää suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Se ei siis voi korvata sitä on oikein korostaa sitä, että on tarvetta joustavuuteen, koska yhteisötalous, siihen sisältyy perinteitä ja kulttuuriperinteitä eri jäsenvaltioissa, mutta tarvitaan kuitenkin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä on yhteisötalous ja mitä yksittäiset yhteistalouden toimijat voivat tehdä digitaalisilla sisämarkkinoilla. Okay. So we'll follow up and continue following. Me Jatkossakin seuraamme tilannetta. Grapini ehdotti siitä, mitä IMKO voisi vielä tehdä, eli koordinaattorit tätä sitten käsittelevät. Nyt menemme seuraavan kohtaan esityslistalla. Siellä meillä on alustavan analyysin tulokset, minkälaisia vaikutuksia olisi tavara- ja palvelukauppaan Schengen valvonnan muutoksilla. Tammi-helmikuun vaihteessa pyydettiin kiireellistä alustavaa analyysiä aiheesta. Tämä todellakin on alustava luonnos. Suhtautukaa tähän varovaisella mielellä, koska todella nyt lukuja ei ole verifioitu yksityiskohtaisesti vielä tässä vaiheessa. Tiedot on kerätty olemassa olevista lähteistä. Parlamentti ei ole vielä voinut tietoja varmistaa. Kyseessä on näkemysten vaihto näistä aiheista, eikä niinkään kyse ole yksityiskohtaisista tiedoista, luvuista. Lähteet ovat olleet moninaisia. Olemme pyytäneet parlamentin tutkimusyksikköä ja sisäisen politiikan ryhmää perehtymään siihen, minkälaista tietoa, minkälaista todistusaineistoa meillä on siitä, mitä tapahtuu ulkopuolella, jotta saisimme alustavan analyysin siitä, mitkä Schengenin vaikutukset voisivat olla sisämarkkinoihin. Odotamme huhtikuun puolivälissä lopullista tutkimusta jonka sitten 20. tai 21. huhtikuuta esittelisimme valiokunnalle. Lipevaliokunta on tässä rinnalla käynnistänyt myös arvionsa siitä, miten Schengen vaikuttaisi. Tämä kuuluu myös heidän toimialansa, mutta pikemminkin he käsittelevät ihmisten liikkuvuutta. Tämä valiokunta puolestaan on erityisesti kiinnostunut siitä, miten Schengen-kysymykset ja rajatarkastukset vaikuttavat sisämarkkinoihin silloin, kun kyse on tavarakaupasta ja palvelukaupasta. Ajattelemme nimenomaan tavarakauppaa, palvelukauppaa konkreettisesti. Annan välittömästi puheenvuoron tutkimuksen valmistelijoille. Olkaa hyvä. Patricia Silvia Thank you, Madam Chair. The um, Parliament Services Policy Department A on Scientific and Economic Policies and the European Added Value. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Me olemme arvioineet tämänhetkistä tilannetta Schengenin osalta. Me tarkastelemme taloudellisia haasteita ja vaikutteita nyt kun toimenpiteisiin on ryhdytty. Ja nämä tänään mainitsemamme luvut ovat vain alustavia ja niihin on suhtauduttava varauksella. Mutta tämä osoittaa, miten vaikea on ennakoida tulevaa Eli me tarvitsemme Schengenin liittyviä jatkotutkimuksia katsoaksemme, miten nämä toimet vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Asia voitaisiin tutkia jossain toisessa tapahtumassa. No alkuun lyhyt katsaus siihen liittyen, mitä tässä nyt ajattelimme kertoa. Um, Eli katsotaan ensin Schengenia yleisesti, sitten analysoimme mitä hyötyä yhteismarkkinoista on ja minkälaisia vaikutteita uusilla toimenpiteillä on ja lopuksi sitten muutama sananen keskeisimmistä haasteista tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus on yksi keskeisimmistä unionin saavutuksista. Se on edelleenkin tärkeä asia, jota tulisi korostaa. Schengenin sopimushan täydentää sisämarkkinoita ja antaa paljon lisäarvoa näille perustamissopimuksessa mainitulle neljälle vapaudelle, integraatioprosessin keskeisin saavutus on juuri tämä vapaa liikkuvuus ja tämä kartta osoittaa, mitkä jäsenvaltiot kuuluvat Schengenin alueeseen ja mitkä eivät. Tästä taas näette yhden keskeisimmistä maahanmuuttoreiteistä ja kuinka suuresta massasta on kyse ja kuinka monet siirtyvät miten eri maihin. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön rajatarkastuksia tietyillä tarkastuspisteissä käyttöön. Artiklat 23-26 Schengenin koodeksissa antaa mahdollisuuden määräaikaisille tarkastuksille rajoilla. Muita vastavallaisia määräyksiä ei löydy. Muut toimenpiteet ovat laittomia. Eli koodeksia olisi muutettava, Schengenin säännöstä olisi muutettava, mikäli pidemmän aikavälin rajatarkastuksiin halutaan päätyä tai perustamissopimuksia olisi näiltä osin muutettava. Käyttöön otetut artikla 26, 23 ja 25 artiklan mukaisesti ovat luoteltaan määräaikaisia mutta se ei tarkoita sitä, että määräyksiä sovelletaan kaikilla rajatarkastuspisteillä samalla tavalla. Yleensä kyse on lyhyen aikavälin tarkastuksista, jotka nyt on otettu käyttöön. Ja tästä kartasta näet, millä alueilla rajatarkastuksiin on ryhdytty. Eli jos Belgiasta siirtyy Ranskaan, niin se ei tarkoita sitä, että joutuisi tarkastuksen kohteeksi, vaikka Ranskakin on ottanut muodollisesti tarkastukset käyttöön. Sama pätee Saksan ja Itävallan vastaisella rajalla. Tiettyjä tarkastuksia toteutetaan, mutta Saksan ja Belgian välillä tarkastuksia voidaan toteuttaa, mutta ei niitä toteutetaan rutiininomaisesti. Ja sitten sisämarkkinoiden hyötyaspekteista puheenvuoro kollegalle. Me tarkastelen näitä sisämarkkinoiden hyötyjä ja sitä, miten niihin vaikuttaa rajavalvonnan käyttöön, rajatarkastuksen käyttöönotto Schengen-alueella sekä yl- sektori- että makrotalouden tasolla. Mitä vaikutuksia olisi Schengenin osalta vapaalikuuden rajoittamiseen? Ensinnäkin siis sisämarkkinoiden taloudellinen lisäarvo ole. Äskettäinen parlamentin tutkimuksen selvitys on antanut empiiristä todistusaineistoa tästä taloudellisesta arvosta. PKT-investoinnit, kuluttajat, vapaalikuus. Työntekijöiden vapaalikuudella on ollut myönteinen vaikutus talouteen ja työmarkkinoihin. Mutta tänään nuo edut ovat haastettuina ajatellen sitä, että joillakin rajoilla on käyttöön tarkastuksia. Pähkinänkuoressa rajanvalvonnan käyttöönottaminen Schengen-alueella vaikuttaisi kolmella tavalla. Nämä valvotta aiheuttaa välittömiä kustannuksia yrityksille. Toiseksi ne pohjaa pois sisämarkkinoiden eduilta, jotka on saavutettu viimeisten 20-30 vuoden aikana. Ja kolmanneksi ne vaarantavat eh, tulevan hyödyn eh, integraatiosta. Ja niin kuin tiedätte, hyödyt sisämarkkinoista ovat edelleen huomattavia. Käyn nämä seitsemän aloitteen lävitse toinen toisensa jälkeen ja katso sitten sektorikohtaisia vaikutuksia ja makrotaloudellisia vaikutuksia. No, liikkuvuus. Liikkuvuus on tietysti eh, sellainen, johon suoranaisesti vaikuttaa raivalvonnan käyttöönotto, se vaikuttaa tavaroiden kuljetuksiin, työntekijän liikkuvuuteen, niin rajan ja matkailun, se vähentää, hidastaa tuotteiden toimituksia. 50 prosenttia tavaroista kuljetetaan maanteitse, valvonta- ja odotusajat, jotka ovat kolme tuntia tai pitempiä, jo nyt aiheuttavat häiriöitä rajat ylittävässä tuotteiden virrassa. Kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset ovat nähneet, että operatiiviset kustannukset ovat kasvaneet 50-60 euroa tuntia kohti, kulkuneuvoa kohti. Ja komission puheenjohtaja Juncker on arvioinut lisäkustannukset kuljetussektorille kolmeksi miljardiksi euroksi vuodessa. Tämä koskee siis vain kuljetussektoria. Jos katsoo seuraavaa kalvoa, näkee, että vientialan yritykset ovat ne, joihin tämä voimakkaasti vaikuttaa. Maat, joihin vaikuttaa sisäisesti EUn sisäinen kauppa, Saksa, Alankomaat, Ranska kohtaisivat huomattavasti korkeampia kustannuksia. Seuraavassa kalvossa nähdään, että jos katsoo tätä osuutta BKTstä, niin vaikutus on suurempi pienempiin keskisen Euroopan maihin, kuten esimerkiksi Slovakiaan, Tsekin tasavaltaan ja Unkariin, niihin tämä voisi vaikuttaa voimakkaasti. Totta kai täsmäiset kustannukset riippuvat siitä, minkä laajuisia, laajuista valvonta on, onko se ajallisesti rajoitettua, vai onko se, pysy, onko se pysyvää vai ja järjestelmällistä, koska pullonkaulat eivät tällä hetkellä kuitenkaan ole mikään yleinen malli EU-ssa. Eh, e tämä vaikuttaa myöskin rajat ylittävään eh, työvoiman liikkuvuuteen. Euroopassa 1,4 miljoonaa työntekijää tekee työtä yli rajan. Slovakiassa tämä on 6 prosenttia, sama tilanne on myöskin Virossa ja Unkarissa, joten työntekijöiden elämänlaatu, jotka kulkevat työhön yli rajan, he pysyvästi heikkenisi. On arvioitu, että talouskustannukset tästä olisivat 3-4 miljardia euroa vuodessa, Tällä olisi myöskin mahdollisesti vaikutus matkailuun, rajat ylittävät päivänmatkat, ostosmatkat, huvimatkat, niihin tämä vaikuttaisi huomattavasti, ja ne ovat kuitenkin tärkeää alueellisen tulon lähde, mikä olisi syytä pitää mielessä. Komissio on arvioinut äskettäisessä tiedonannossa, että vaikutus matkailualalle olisi 10-20 miljardin euroa vuodessa – Nämä vaikutukset matkailuvia virtoihin olisivat huomattavia, jos rajavalvonnan käyttöönottoa seuraa loppu myöskin Schengen-viisumille, joka mahdollistaa kolmansien maiden kansalaisten saamunan niin ja helpottaa sitä. Palaan takaisin ensimmäiseen kalvoissa, puhuttiin näistä edusta, siis liikun, liikun, vapaa liikkuvuus, sitten pk-yritykset. Pk-yrityksiinkin tämä vaikuttaa, Rahti ja liikenne siinä ovat tyypillisiä pk-yritykset, niistä monet toimivat hyvin pienillä voittomarginaaleilla. Yksityisissä markkinoilla nämä ovat luoneet eu laajuisia arvontuottantoketjuja, joissa on jakoa maiden välillä. Tällaiset viivästymiset, joita rajoillaan, voisivat keskeyttää tuotantoprosessit pk-yrityksillä, mikä johtaisi siihen, että menettäisivät liikekumppaneita, joita tarvitaan mutkikaissa tuotantoprosesseissa. Mikä olisi vaikutus kuluttajiin? Keskipitkällä välillä, aikavälillä kuluttajat joutuvat todennäköisesti maksamaan korkeamman hinnan tuotteista ja palveluista. Jos on kustannuksia, jotka liittyvät tuotantoon, ne siirtyvät nämä lisäkustannukset kuluttajille korkeimpina hintoina. Ja kuluttajat voisivat sitten joutua maksamaan laskun, ja tämä vähentäisi ostovoimaa. Miten työmarkkinat sitten tästä tämän, tämän joutuisivat kokemaan? Liikkuvuuden puut, väheneminen vähentäisi pätevyyden leviämistä ja tämä olisi huono asia sekä työpaikkojen etsijöille että yrityksille. Monissa Euroopan maissa työvoima ikääntyy. Silloin rajoitukset EUn sisäiseen maahanmuuttoon voisivat vaikuttaa siihen, että EUn tuleva talouden potentiaali heikkenisi. Jos katsomme sektorikohtaisia vaikutuksia, niin mitkä olisivat nyt sitten äh, makrotaloudelliset vaikutukset? katsotaan kauppaa, vaikutus kauppaan voisi olla todellakin huomattava. Euroopan talous voimakkaasti tukeutuu EUn sisäiseen kauppaan. Äskettäinen selvitys osoittaa, että äh, vuonna 1998-2010 kauppa kasvoi 10-15 prosenttia silloin, kun kumpikin kauppan osapuolimaa kuului Schengenin alueeseen – Pysyvät rajavalvon, pysyvä rajavalvonnan käyttöönotto todennäköisesti johtaa siihen, että kauppa Schengenin sisällä vähenisi. Ja selvitykset osoittavat, että kielteinen vaikutus kauppaan Schengen-maiden välillä voisi olla huomattavaa. 10 prosenttia alhaimmissa arvioissa ja yli 20 prosenttia, jopa 20 prosenttia korkeimmissa arvioissa. Ranskan kansainvälinen talous instituutti SEPI on tehnyt arvion, että kahdenvälinen kauppa vähennisi 11,5 prosentilla keskimäärin vuoteen 2025. Jos näin kävisi, se vastaisi sitä, että olisi olemassa 3 prosentin äh, arvio, varjovero, joka koskisi tuotteita ja palveluita, ja se olisi huomattava vaikutukseltaan. Vapaan liikkuvuuden vähemminen väistämättä vaikuttaisi myöskin suorin ulkomaisiin sijoituksiin, ja koska ole kiinnostavat jos ne eivät ole rajattomat, jos niillä ei ole, jos niillä on sisärajat. Ja tällä olisi vaikutus tietysti kasvuun myös. Jos me siis haluamme katsoa kustannuksia ja mahdollisia kustannuksia, joita pysyvillä, pysyvällä rajavalvonnalla on, sitä pitäisi katsoa pitkällä tähtäyksellä – tällaisen asteittaisen käytännöton jälkeen, kun, kun kaikki vaikutus on ollut nähtävissä, jos käytetään tällaista SEPin, SEPin käyttämä malli, siinä on simuloitu vaikutusta EUn BKT 10 vuoden jälkeen. Tämän mukaan Schengen alueen BKT putoaisi 0,9 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tämä olisi menetys, joka vastaisi yli 100 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä. Ja tämä johtuisi pääasiassa Euroopan sisäisen kaupan vähenemisestä. Samantyyppinen selvitys on tehty pari päivää sitten, sen teki Bertelsmann-säätiö, ja siinä arvioitiin kustannukset kymmenen vuoden ajalta. Ja siinä arvio oli se, että kasantuva pudotus olisi 470 miljardia. Tämä on optimistinen arvio. Jos me katsomme kielteisempää, he arvioivat EUn BKTn kokonaistappi olisi 1,4 We have to be very cautious with... biljoonaa. Nämä luvut ovat hankalia. Tässä vaikeassa on vaikea tehdä mitään laskelmia, mutta voimme sanoa, että tilapäinen rajavalvonnan uudelleen käyttöönotti todennäköisesti olisi asia, josta voitaisiin selviytyä, mutta pysyvämpi käyttöönotto aiheuttaisi huomattavia vaikutuksia EUn talouteen pitkällä tähtäyksellä. Olemme katsoneet näitä EUn sisäisiä vaikutuksia, mutta jos otamme huomioon ulkoiset tekijät, jos esimerkiksi laivavalvonnan käyttöönottoon yhdistyy ulkoinen shokki, esimerkiksi Kiinan talouden hidastuminen, silloin vaikutus olisi huomattavasti suurempi näillä pysyvillä rajavalvonnan käytönotolla. Palautan takaisin puheenvuoron Patricialle. So we, our analysis began by asking... Me lähdimme liikkeelle yksinkertaisesta kysymyksestä, minkälaisia vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia tarkastuksilla on. Me voimme päätellä, että henkilöiden liikkumisen estäminen vaikuttaa talouteen negatiivisesti. Tässä ensimmäistä kertaa yritämme saada lukuja näistä vaikutuksista, mutta katsomme myöskin, millä tavalla tämä päätös vaikuttaa muihinkin toimiin, liikenteeseen, matkailuun, digitaaliseen talouteen seuraavassa vaiheessa. Me emme kuitenkaan tässä vaiheessa vielä lähteä liian pitkälle tulkitsemaan näitä alustavia lukuja. Nämä luvut kuitenkin osoittavat, että kun liikkuvuus vähenee, kasvuluvut pienenevät ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia Schengenillä on eri aloihin. Meidän täytyy tarkastella tätä asiaa laaja-alaisesti ja sitten voimme paremmin ymmärtää, miten tämä voisi vaikuttaa Euroopan yhtenäismarkkinoihin ja niiden tulevaisuuteen. Kiitoksia. Thank you very much for pulling together. Kiitoksia oikein kovasti siitä, että näin paljon työtä on tehty näin lyhyessä ajassa. Esitys on saatavilla myös nettisivujen kautta. Olisi oikein hyödyllistä, vaikkakaan ette halua mennä yksityiskohtiin näiden lukujen osalta, niin jos nyt ainakin voisitte viittaukset sisällyttää siihen, mistä nämä luvut löytyvät. Se auttaisi ihmisiä ymmärtämään, onko tässä nyt kyse vain komission näkemyksistä vai onko kenties muita osapuolia, kolmansia osapuolia, jotka ovat asiaa tutkineet. Kiitos. Anna-Maria Koratsa-Bilt haluaisi aloittaa. Uh, thank you, I am... Kiitos. Olen syvästi vaikuttunut ja kiitollinen siitä, että näin lyhyessä ajassa on voitu jo antaa perustaa ja todisteita, miksi minä halusin ryhtyä tähän aloitteeseen ja olin kiitollinen siitä, että Viki ja kollegat koordinaattorin kokouksessa tarttuivat tähän aloitteeseen, ottivat se vakavasti. Eli että me emme voi puhua Schengenistä pelkästään maahanmuuton, pakolaisten ja terrorismin kannalta, vaikkakin on äärimmäisen tärkeää tietysti ottaa tuokin puoli asiasta huomioon. Mutta taloudellinen vaikutus, joka on raivalvanan uudelleen käytönotolla, on asia, jota pitää tarkastella. Se on asia, josta me olemme vastuussa. Kevääseen mennessä tämän täytyisi olla ykkösprioriteetti, sillä, sillä Schengen säädöksissä on aikarajoituksia, jotka liittyvät tilapäiseen äh, valvonnan käyttöön viimeisenä mahdollisuutena julkisen järjestyksen säilyttämiseksi on asia, joka jäsenvaltiossa tullaan asettamaan kyseenalaiseksi. Meidän on katsottavasti, jos jäsenvaltiot rikkovat Schengenin säädöksiä. Ja tässä arviossa Schengenin katoamisen kustannus, joka liittyy tuotteiden ja palveluiden liikkumiseen, joka liittyy myöskin työntekijöiden liikkuvuuteen, koska jos kuljettaja ei voi viedä kuorma-autoa tai rekkaa yli rajan, silloin tavaratkaan eivät liikuta, ne viivästyvät tai ne pilantuvat jos kysymys on vaikkapa tuoreista elintarvikkeista, silloin sillä on lisätalousvaikutus. Ja tämän lisäksi voimme nähdä, että jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön myöskin tällaisen kuljettajan vastuun jos Eurooppaan tulee maahanmuuttajia näiden kuljetusalan yritysten kuorma-autoissa, mikä merkitsee lisävalvontaa, lisävastuuta, ja tähän liittyvät sakot aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Sen lisäksi, että olemassa sakkoja, jotka ovat olemassa jo toimitusketjussa, jos toimitus viivästyy, sillä joissakin jäsenvaltioissa viivästymisessäkin joutuu maksamaan korvauksen, siis sakon. Minun mielestäni on hyvä, että kerätään olemassa olevia selvityksiä Bertelsmanin ja muiden, jotka te mainitsitte, tämä hyvin merkittäviä organisaatioita, arvovaltaisia organisaatioiden kanssa selvityksiä ovat koonneet yhteen. Meillä pitää olla todella arvovaltaisia lähteitä, jotta näitä lukuja heitellä sinne tänne, mutta ne luvut, jotka te mainitsitte, ovat aivan kauhistuttavia minun mielestäni ajatellen sitä, miltä ne näyttävät, niiden pitäisi saada hälytyskellot soimaan. Ja on hyvä, että otette huomioon myöskin rajat ylittävän kaupan ja rajat ylittävän liikkeen liikkumisen, joka liittyy työntekijöihin, se, että on yritys toisella puolella rajaa tai ihmiset ajuvat toisella puolella jotakin Schengen-rajaa. Ja myöskin vapaa-aika, matkailu, kaupassa käynti, ostoksilla käynti, ne ovat hyvin tärkeitä toimia ajatellen kilpailukykyä ja kasvua ja työpaikkoja Euroopan unionissa. Joten kollegat, odotan mielenkiinnolla jatkotyöskentelyä. Ehdottaisin, että valiokunta tekisi päätösosmaesityksen tästä asiasta, koska on tärkeää, että tämän selvityksen pohjalta, äh, tämä oli vasta ensimmäinen esitys muuten, että me, tämän pohjalta me teemme poliittisia johtopäätöksiä täällä valiokunnassa ja tietysti myös Euroopan parlamenttina siitä, miten edetä asiassa. Jäsenvaltiot ovat nyt todellakin äh, johtamassa tilanteen, jossa vapaa liikkuvuus Schengenin puitteissa on kyseenalaistumassa, ja se on kuitenkin tärkeä pilari taloudelle. Kaja Kallas. Thank you, Chair. I want also to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä esityksestä ja mietintöluonnoksesta. Live-valiokunnassa ehdotin, että tutkimusyksikköä kehotettaisiin laajentamaan tätä aluetta. Kun tutkitaan Schengenin rajoitusten kustannuksia, niin totta kai tämä on sisämarkkinoiden näkökulmasta hyvin tärkeä kysymys, aivan niin kuin Koratsa Bill totesi. On myös muita ulottuvuuksia tässä kysymyksessä, joihin tulisi puuttua. Euroopan parlamentti on siinä roolissa, että sen tulisi pyrkiä vastaamaan siihen kysymykseen, mikä on se kustannus, joka koituu siitä, että Schengen unohdettaisiin unionissa. Tähän liittyy paljon muitakin ulottuvuuksia kuin sisämarkkina valiokuntaulottuvuus. Olen samaa mieltä vieraittemme kanssa siitä, että Me emme voi ennakoida, minkälaiset vaikutukset on sillä, että toisaalta kaikki rajat suljettaisiin ja toisaalta vain osa rajoista suljettaisiin. Ovatko rajatarkastukset vain tilapäisiä ja rajoittuvatko ne tiettyihin paikkoihin, niin tältä pohjalta on hyvin vaikeaa arvioida kustannuksia. Sen takia minusta tutkimuksessa tulisi e, keskittyä ihan kuin pahimpaan mahdollisen skenaarioon. Miten kävisi Euroopalle, jos häviäisimme, menettäisimme Schengenin kokonaan? Jos jotkut maat ottavat usein rajatarkastuksia käyttöön, niin tästä syntyy dominovaikutus. Nekin jäsenvaltiot, jotka eivät vielä näihin tarkastuksiin ryhdy, kohta niihin ryhtyvät. Neuvosto työstää sellaista skenaario, skenaariota, että otettaisiin käyttöön artikla 26, annettaisiin ikään kuin oikeusperusta, juridinen perusta, vaikkakin epäilen menettelyn oikeudellisuutta, mutta se on sitten toinen juttu. Kaikille jäsenvaltioille tehtäisiin mahdolliseksi ottaa jopa kahden vuoden ajan ajaksi käyttöön rajatarkastukset. Emme puhu muutamasta kuukaudesta, vaan puhumme todennäköisesti jopa kahdesta vuodesta, jolloin rajatarkastukset olisivat käytössä. Meillä on myös muita kustannuksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi matkailuun, työntekijöiden liikkumiseen, tavarakuljetukset hidastuisivat. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa, miten vaikeassa asemassa ovat pilantuvat tuotteet. Jokunen vuosi sitten meillä oli esimerkki siitä, että pilantuvat tuotteet jäivät jumiin rekkoihin ja niitä ei voitu toimittaa perille – Nämäkin kustannukset on huomioitava. Myös välilliset kustannukset täytyy muistaa. Vaikkakaan suoria vaikutuksia ei olisi sisämarkkinoihin, niin epäsuoria kyllä löytyy. Tästäkin esimerkki. Jos kaikki jäsenvaltiot ottavat rajatarkastukset käyttöön, ja niiden on sitten kovasti ponnisteltava, jotta uudet tarkastukset saadaan maksetuksi. Komissaari odottelee oven ulkopuolella voitteko puhua todella lyhyesti? Vielä on kolme puhujalistalla odottelemassa. Two points more. Ihan vain kaksi seikkaa vielä tämän lisäksi. Jos jäsenvaltiolla ei ole varaa, ei ole rahaa käyttää näihin rajatarkastuksiin, niin niillä on sitten vähemmän rahaa investoitavaksi talouteen. Ja puheenjohtajan mieliksi vielä kommentti numeroista, luvuista. Ne ovat arvioita, laskelmia vuosikustannuksiksi. Ja sitten on lukuja, jotka ulottuvat aina vuoteen 2025 saakka. Pitäisi varmistaa, mitkä ovat tässä vuosittaisia kustannuksia. Nyt ei puhuta sellaisesta. Jotta tutkimus olisi uskottava, niin todella pyydän tutkimusyksikköä, että se on huolellinen numeroiden kanssa. Ei voi olla niin, että Euroopan parlamentti sanoo että se, että ei ole Schengeniä, tarkoittaisi monen miljardin kustannuksia ja samanaikaisesti sitten todettaisiin toisella suulla, että lähestulkoon 500 miljardia. Tässä on valtava ero näiden numeroiden välillä ja ei voi olla niin, että uskottavuus menee tutkimukselta tämän takia. Thank you very much. Um, Kiitos. Thank you, Madam Chair, and also I do appreciate the Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia tästä selkeästä tutkimuksesta. Yksi kysymys, onko mahdollista arvioida, miten pahimmassa tapauksessa tämä vaikuttaisi työllisyyteen, eli kuinka monta työpaikkaa menetettäisiin? Faccio velocissimo. Io intanto ringrazio delle, dei Aivan lyhyesti. Minä haluaisin kiittää tiedosta, joita annettiin. Meillä on eri ilmiöitä tässä Schengen-kriisissä, maahanmuuttaja ja terrorismia. Tällä selvityksellä me todeta, mitä kustannuksia nämä kaksi ilmiötä tuovat mukanaan tai voivat tuoda mukanaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Ajattelen myös aiemmin puhuttuja asioita ja digitaalisia sisämarkkinoita, joka on olennainen asia – Mehän teemme työtä juuri uuden strategian parissa. Ja mitä sitten merkitsisi, jos rajat ylittävissä kuljetuksissa pitäisi hyväksyä pitemmät toimitusajat? On tehtävä johtopäätöksiä. Usein on kuitenkin niin, että kun me puhumme maahanmuuton ja terrorismin ilmiöstä, otetaan esille kustannuksia ilman, että katsottaisiin, mitä reaalisia kustannuksia syntyisi, jos Schengenistä todella luovuttaisiin. On verrattava näitä äh, kustannuksia keskenään, siis myös niitä kustannuksia, joita tulee siitä, että Schengenistä luovuttaisiin kokonaan tai jos Schengeniä rajoitettaisiin. Ja sitä pitäisi verrata niihin kustannuksiin, jotka liittyvät siihen, että asianmukaisesti käsiteltäisiin, toimittaisiin sellaisten kysymysten parissa kuin maahanmuutto ja terrorismi, koska on kulttuurikantojen lisäksi myöskin olemassa tiettyjä taloudellisia näkökantoja. Evelyn and then... Evelyn Gephardt ja sitten Dita. Ja, danke eh, niin, Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää tästä nopeasta ja syvällisestä Minua kiinnostaisi kuulla jatkotöitäne silmällä pitäen että kertoisitte, mihin nämä luvut perustuvat. Minä en ainakaan nyt osaa sanoa näkemäni lukujen perusteella, mihin ne perustuvat. Siis nykyisin rajavalvontatoimiin, vaiko siihen tilanteeseen peilaten, että kaikista liikkumisen vapauksista luovuttaisiin. Mutta olisi hyvä saada lukua myöskin näistä pahimmista tilanteista, jotka voivat syntyä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Me voimme tuntikausia keskustella tästä aiheesta, mutta minä puhun hyvin lyhyesti. Ensin haluan kiittää tästä nopeasti laaditusta raportista. Olen Anna-Marian kanssa täysin samaa mieltä siitä, kuinka tärkeä tämä raportti on. Kolmanneksi meidän tulisi keskittyä siihen, että kerättäisiin mahdollisimman paljon tietoa eri lähteistä. Mainitsitte Bertelsmannin, on paljon muitakin lähteitä ja raportissa täytyy olla täsmällinen lähteiden suhteen. Ja viimeinen kommenttini liittyy siihen, voisitteko olla vielä täsmällisempi, täsmällisempi eri maiden tilanteen suhteen. Toki kuvailette yleistilannetta Euroopan unionissa. Minusta olisi tärkeää ja myös mielenkiintoista meidän näkökulmastamme, kun ajattelemme oman kotimaamme keskustelua, että tietäisimme, mikä tilanne on eri jäsenvaltioihin. Okay. Um, Mr. Juvin's also asked really quick. Juvinkin on pyytänyt puheenvuoroa. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä hyvin selkeästä esityksestä. Minä uskon Schengenin taloudellisiin hyvinvaikutuksiin ja se kehittää myös Eurooppa henkeä. Aivan niin kuin edustaja Gebhardt, minäkin katson, että on aivan välttämätöntä saada täsmälliset tiedot siitä, mistä tiedot ovat peräisin. Nämä luvut ovat kyllä sitten monien argumenttien kohteena ja niiden täytyy olla luotettavia ja uskottavia. Tässä keskustelussa täytyy huomioida järki, mutta täytyy muistaa myös tunteet. Schengen on aihe, josta totta kai keskustellaan myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siellä puhutaan totta kai Brexitistä ja myös Schengenistä, eli kyllä tämäkin liittyy kysymykseen. Schengenin romuttamisen kustannukset on keskeinen seikka. Aivan niin kuin totesitte, edustaja Dantti, nämä kustannukset täytyy nähdä laajemmassa kontekstissa niin että ymmärtäisimme, miten voimme taistella terrorismia vastaan ja myös laitonta maahanmuuttoa vastaan. Okay. Um, so just to clarify exactly where we are. No niin, selkeytetäänpä missä mennään. En pyydä nyt enää kommentoimaan jäsenten puheenvuoroja. Voitte olla suorissa yhteyksissä. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Schengenissä, eikä sillä ole aikomustakaan siihen liittyä. Ihan Juvenille tämä täsmennyksenä. No, miten tämän kanssa nyt edetään? On aivan selkeää, että sisäiset rajatarkastukset ja kysymykset, jotka liittyvät näihin, on myös otettava arvioitavaksi, kun katsotaan, mitä on tehty ulkoisen rajatarkastuksen vahvistamaksi. Nämä ovat sidoksissa toisiinsa. On oltava huolellinen, kun varmistamme, että numerot ja arviot esitetään. Ne on esitettävä avoimesti, selkeästi siitä syystä, että jos suuria lukuja, suuria numeroja ja komeita lausuntoja esitetään, niin voi olla, että eh, syntyy myytti siitä, että, että on tällainen loputon epävarmuus tästä tilanteesta ja se voi vain paisua. On oltava siis huolellinen, että ei yliarvioi tätä ongelmia, jos tästä syntyy vain lisää epävarmuutta ja investointien ongelmia. Koordinaattoreiden kanssa keskustelemme siitä, haluammeko päätöslauselman nyt, vaikka sitten vasta sitten, kun saamme huhtikuussa työn tulokset käyttöömme. Ja miten Liben kanssa teemme työtä. Libe totta kai tekee kovasti työtä asian tiimoilta. Me haluamme että he huomioivat meidän kysymyksemme päinvastoin. On hyvä, että on jäseniä, jotka ovat yhteyksissä molempiin valiokuntiin. En halua komission jäsen Moskovitsia pitää enää yhtään pidempään odottelemassa. Kiitos. Um, excuse me, please, can the people changing seats? vaihtajille tiedoksi, toimikaapa hiljaisesti. Nyt haluan esitellä, toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen. Okay, this next item on the agenda is an exchange of views as part of the... Nyt käymme näkemysten vaihtoa osana rakenteellista vuoropuhelua komission jäsen Moskovicin kanssa. Kiitos siitä, että olette paikalla valiokunnassa. Komissaari vastaa talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tullikysymyksistä. Valitettavasti viime vuonna meillä ei ollut näkemysten vaihtoa teidän kanssanne. Sitten olemme siinä jamassa syyskuussa, että kun yhtäkkiä tuli tämä delegoitu säädös, joka liittyy unionin tullikoodeksiin, niin sitten olikin huolia siitä, että miten valiokunta selviytyy tiukassa aikataulussa. Alun perin komissio sanoi, että ei olisi mahdollista ottaa huomioon mitään muutoksia, mutta kiitos virkamiehille komissiossa, jotka kuitenkin ottivat huomioon tekemämme muutokset. Valiokunta, De Jong, Gebhard ja minä itse – Kävimme Euroopan suurimmassa satamassa Rotterdamissa valtuuskuntamatkalla ja siellä oltiin huolissaan tullikoodiksen muutoksesta niin, että tämä muutos tekisi heidän kaupankäyntinsä entistä vaikeammaksi. Me olemme siis huolissamme. Yritämme varmistaa, että tullikoodeksi toimisi tehokkaasti ja auttaisi myös talouskasvun luomisessa. Nyt meillä on tullirikkomus, aihe. Kallas on esittelijänä, siitä keskusteltiin eilen. Sitten on sähköinen tullaus, 2020 tulliohjelma ja parempi yhteistyö toisaalta tulliviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten välillä. Meillä on paljon työtä, paljon on käynnissä tässä valiokunnassa ja haluan kiittää jäseniä, jotka näitä aiheita työstävät. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Olettaisin, että jäsenet haluavat keskustella myös kysymyksistä, jotka liittyvät verotukseen, silloin kun se vaikuttaa digitaalisiin sisämarkkinoihin. Mehän olemme olleet kovasti mukana Kephardin ja Kallasin digitaalisia sisämarkkinoita käsittelevässä työssä. Ja totta kai verotus kuuluu teille ja tässä mielessä kysymys on asiaan kuuluva. Sitten laadimme puhujalistan tässä vaiheessa, jos olette valmis vastaamaan kysymyksiin. Komission jäsen. Merci beaucoup, madame la présidente, madame. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtajat, arvoisat jäsenet, olen iloinen, kun voin tänään olla paikalla. Kiitos kutsusta. Tämä on neljäs puheenvuoro Euroopan parlamentissa yhden viikon aikana. Toivottavasti ne, jotka ovat osallistuneet aiempiin tapahtumiin, eivät ole vielä liian väsyneitä. Nämä näkemysten vaihdot korostavat sitä, kuinka tärkeänä komissio pitää näkemysten vaihtoa parlamentin jäsenten kanssa. Tänään keskustelemme tullikysymyksistä. Tämä nyt ei ole niinkään media, median kiinnostuksen kohteena aiheena, mutta täytyy muistaa nykykonteksti aivan erityisesti äh, pakolaiskriisi ja terrorismin vastainen taistelu. Tällä hetkellä puhutaan paljon unionin kriisistä on myös toinen Eurooppa, josta ei juurikaan puhuta. Se on niin tehokas, että kansalaiset unohtavat sen lähestulkoon. Tulliunioni on tavallaan yksi itsestäänselvyyksistä Euroopassa, jota pidämme jo saavutettuna asiana, ja se on kuitenkin yhteisön rakentamisen keskiössä. Ilman tulliliittoa ei olisi yhtenäismarkkinoita, sisämarkkinoita. Tulliala on yksi harvoista aloista, joka on eksklusiivisesti eh, yhteisön toimialaa. Se on luotu vuonna 1968. Puhumme eh, totta kai tullimaksujen keräämisestä, jotka menevät suoraan eh, unionin budjettiin. Virkamiehet, sadatuhannet virkamiehet tuhansilla rajapaikoilla tietoteknisesti käsittelevät näitä, näitä tietoja, vältetään petoksia, tullipetoksia, rahanpesua ja niin edelleen. Tämä on vanhaa politiikkaa unionissa. Se ei kuitenkaan ole menettänyt ajankohtaisuudestaan yhtikäs mitään. Meillä on suuri kunnioitus. Minä kunnioitan suuresti tullimiehiä ja naisia. Tässä materialisoituu se Eurooppa, jota me suojaamme. Tästä Euroopasta haluaisin tänään puhua ennen kuin menen yksityiskohtiin siitä, miten tämä tullipolitiikka tällä hetkellä toteutuu. Tällä hetkellä ensisijaista on se, että turvaamme kansalaisten turvallisuuden. Turvallisuus on poliittisen agendan keskiössä, kun ajattelemme ampumaan se kauppaa, niin 4000 asetta on takavarikoitu vuoden 2014 aikana tullissa. Esimerkkejä olisi lukuisia, kun ajatellaan elintarviketurvallisuutta, ihmisten terveyttä ja muita vaarallisia tuotteita. On myös muita tuotteita, esimerkkejä, jotka eivät ole niinkään hyvässä tiedossa. Ajattelen tässä erityisesti ympäristön suojelua. Tulli on tässäkin alassa tärkeä tässäkin mielessä tärkeää. Meillä on uhanalaisia lajeja, joita on suojeltava ja on myös taisteltava aavikoitumista vastaan, metsään tuhoa vastaan. Sitten täytyy muistaa globalisaatio ja on helpotettava laillista kauppaa tullin toiminnan kautta. Meillä on nousevia talouksia, kehittyneitä talouksia. 80 prosenttia kaupasta tapahtuu Euroopan rajojen ulkopuolella. Eli ulkomaan kauppa kehittyy nopeammin kuin se kauppa, jota käydään sisämarkkinoilla. Me puhumme 16 prosentista maailmankaupasta. Äh, nyt on sopeutumisaika käynnissä, kun ajattelemme kaupan globalisoitumista. Tullin roolista puhutaan hyvin vähän, liian vähän, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeää, kun tätä keskustelua äh, asetamme oikeaan kehykseen. Jotta tulli voi täyttää oman tehtävänsä, sehän suojelee äh, laillista kauppaa ja täytyy saada aikaiseksi totta kai tullialan modernisointi. Täytyy kuroa umpeen ne aukot, joita vielä on olemassa ja on uudistettava tullihallintoa. Tätä työtä me teemme yhdessä useiden konkreettisten aloitteiden pohjalta. Mainitsisin tässä niistä neljä. Aivan erityisesti ne kiinnostavat tätä valiokuntaa. Ensinnäkin tuli unioni, toimintaohjelman täytäntöönpano riskienhallinnasta ja sitten tullirikkeiden sanktiojärjestelmä ja sitten 2020 tulliohjelma. Ensinnäkin tullikoodeksi. Se on katalysaattori, kun ajatellaan tullialan modernisointia. Koodeksin päätavoitteet on se, että tieto tiedonvaihto helpottuu, papereista luovuttaisiin. Täytyy ajatella myös lainsäädäntöä, kun tuotteita käsitellään tullissa on huomioitava myös koko unionin alue, jotta tasa-arvoinen kohtelu toteutuu. Me saamme myös hyötyä siitä, että meillä on valtuutettuja taloudellisia toimijoita, jotka voivat saada kevennetyn menettelyn hyödykseen eh, lupamenettelyn kautta. Missä sitten ollaan täytäntöönpanon näkökulmasta? Meillä on perustavaa laatua olevat määräykset, niiden täytäntöönpano heti eh, toukokuun alusta tänä vuonna täytyy varmistaa. Tämä on tärkeää, koska koodeksi näin saadaan valmiiksi. Näiden kuukausien aikana on hyväksytty kolme tärkeää säädöstä. Ensinnäkin delegoitussäädös täytäntöönpanosta ja sitten siirtymäaikaa säätelevä säädös. Haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä, jota parlamentti on tehnyt tämän tekstin laadinnassa ja toivon, että jatkossa voimme jatkaa samalla tiellä. Ja sitten pieni varoituksen sana. Kun otamme huomioon aiheen monimutkaisuuden, virheiden mahdolli... virheitä tuli mukaan tähän delegoituun säädökseen. Vielä ennen toukokuun alkua täytyy nämä korjata, jotta sillä ei ole vaikutuksia talouden toimijoihin. Haluan kiinnittää huomionne tähän jo tässä vaiheessa, koska nyt tarvitaan Euroopan parlamentin täyttä yhteistyötä, jotta nämä virheet saadaan korjatuksi aika tiukassa aikataulussa. Me haluamme modernisoida unionin tullipolitiikan. Se astuu voimaan muutaman kuukauden kuluttua. Ja tämä tietotekniikkaulottuvuus tai osuus ei ole valmis. Tähän tarvitaan siirtymäkausi. Mukavaa, että täällä kuulee myös musiikkia täällä valiokunnassa. Täällä on aivan erikoinen tunnelma, omanlaisensa tunnelma. Eli etenemissuunnitelma meillä on olemassa <laughs> tätäkin varten. No niin, sähköinen järjestelmä, jota parannetaan tammikuusta 2017 aina 2020 saakka. Haluan kiinnittää huomiota myös etenemissuunnitelmaan riskienhallinnan osalta. Miksi tällainen suunnitelma oli tarpeen? Aivan yksinkertainen vastaus tähän on 300 miljoonaa käsiteltävää ilmoitusta ja yli 300 miljardin arvosta tuotteita joka vuosi käsitellään. Tullin on käytettävä resurssejaan optimaalisesti niin, että turvallisuus ei vaarannu ja että laillinen kauppa ei häirinny. Riskejä hallinnoimalla voimme tehokkaasti hallita myös näitä uhkakuvia. Etenemissuunnitelma on esitetty vuonna 2014 ja täytäntöönpano ulottuu aina vuoteen 2020 saakka. Olemme analysoineet olemassa olevia heikkouksia ja pyrimme johdonmukaisiin toimiin koodeksin täytäntöönpanossa yhteistyössä kansallisten toimijoiden, kansainvälisten toimijoiden kanssa ja huomioimme myös talouden toimijat. Kolmen, kolmas ulottuvuus, jonka haluaisin mainita, ovat rikkomukset, rikkeet. Haluamme tehokkaan tullin, joka toimii tasa-arvoisesti kaikkia toimintakohtaan. kohtaan Periaate on tässä yksinkertainen. Voiko tulli toimia hyvin silloin, kun lailliset velvoitteet, jotka kohdistuvat talouden toimi, toimijoihin, on harmonisoitu, mutta näiden kunnioittaminen riippuu kuitenkin erilaisista kansallisista hallinnoista. Komissio on ehdottanut direktiiviä, jonka tarkoitus on päästä yhteiseen näkemykseen tullisääntöjen täytäntöönpanosta. Tekstissä pyritään saamaan uskottavuutta yhteiseen järjestelmään silloin, kun kyse on rikkomuksesta. Totta kai teksti on nähtävä uuden kodeksin täytäntöönpanon yhteydessä, jonka juuri mainitsin. Sillä on myös myönteisiä vaikutuksia yrityksiin, jotka voivat hyötyä samanlaisesta kohtelusta missä tahansa jäsenvaltiossa. Nyt työstämme parlamentin lausuntoa. Tämä aihe on arkaluontoinen ja tiedän, että joskus tässä tietyt jäsenvaltiot ovat jopa puolustuskannalla, mutta tarkoitus on saada rakentava projekti käyntiin jäsenvaltioiden kesken. On hyvä, että tämä valiokunta tukee tavoitteitamme. Tästä saimme osoituksen myös marraskuun konferenssissa ja toivon, että jatkossakin voi luottaa rakentavan yhteistyöhönne tässä aiheessa. Ja sitten viimeinen ulottuvuus, ikävä kyllä joudun puhumaan näin pitkään, mutta aihe on monipuolinen. Hanke 2020 tulliunionin uudistamiseksi. Tässä vaiheessa viivästyksiä ei ole syntynyt. Käsittelisin kolmea keskeistä seikkaa tässä hankkeessa. Ensinnäkin tietotekniikan toiminta on tärkeää. Ilman papereita järjestelmä toimisi. Kaikki on keskitetty tietoteknisesti, yhteensopivasti ja Tämä oli käytössä siis vuonna 2020. Sitten tulliviranomaisten yhteistyö. Meille on kerrottu, että yhteistyö tuottaa hedelmää ohjelman ulkopuolellakin. Ja sitten kolmas elementti olisi tullinalan koulutuksen ja standardien parantamiseen pyrkivä hanke. Tässä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, aivan muutamalla sanalla ne seikat, jotka halusin tähän alustukseksi todeta. Tullilla on oikeastaan kahtalainen rooli. Se suojelee ja helpottaa tasa-arvoista kauppaa ja estää laitonta kauppaa. Tämä on järkevää sekä poliittisesti että taloudellisesti tässä tilanteessa. Vuosi 2016 on tärkeä tullialalle koodeksen täytäntöönpanon näkökulmasta. Komissio haluaa toimia niin, että tämä tapahtuu harmonisesti, niin että kaikki toimijat huomioidaan tasa-arvoisesti. Tämä on tärkeää komissiolle ja myös parlamentille tälle valiokunnalle. Thank you, um, Commissioner, for that. I think... Kiitos komission jäsen. Puhuitte kovasti siitä, että haluatte tehdä hyvää yhteistyötä valiokunnan kanssa. Mainitsitte, että tähän liittyy tämä delegoitussäädöskin. Tiedän, että olette tehnyt tiettyjen valiokunnan jäsenten kanssa kovasti yhteistyötä edellisessä delegoidussa säädöksessä, mutta ei ollut kovinkaan pitkää aikaa varattuna tälle valiokunnalle, jotta pystyimme vara- perehtymään näihin 600 sivun lainsäädäntöä. Ehdottaisin, että jos todella haluatte monien jäsenten yhteistyön tueksenne näin teknisessä aiheessa. Tämähän on tekninen aihe ja todella haluan kiittää eh, edustaja Syvänin kaltaisia jäseniä, jotka ovat näitä aiheita työstäneet. Jos haluatte parempaa yhteistyötä, niin täytyy aikaisemmassa vaiheessa esitellä meille nämä tekstit. Jos sidosryhmät kääntyvät meidän puoleemme ongelminensa, niin meillä tulisi olla aikaa puuttua näihin huoliin. Tulle kysymykset ovat niin tärkeitä. Uskon, että on olemassa keinoja, joilla voimme parantaa. Sanon tämän nyt ystävällisessä, voimme siis para, ystävällisessä mielessä. Voimme varmasti parantaa yhteistyötämme. Keinoja on olemassa. Olisimme tyytyväisiä, että saisimme joko virallisia tai epävirallisia esityksiä epävirallisemmissa kokouksissa. Ja tätä kautta voimme varmistaa, että puutumme ongelmiin ennen kuin se on prosessin kannalta jo liian myöhäistä. Ensin koordinaattorit saavat puheenvuoron. Andreas Schwab. Madame la Présidente, euh, je nous félicite, Monsieur le Commissaire. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komission jäsenteitä siitä, että löysitte aikaa tulla vieraksemme tänään. Voi vain heijastella sitä, mitä puheenjohtaja Vicky Ford totesi. Me tiedämme, että teillä on paljon muitakin aiheita, jotka vaativat teidän huomiotanne. Ja tätä kunnioitamme aivan täysin. Kollega Philip Juvin puhuu tästä hetken kuluttua. Tulli on tärkeä sisämarkkinakysymys. Sitä ei tule aliarvioida. Saksaksi vielä kolme kohtaa, herra komission jäsen, kolme asiaa, jotka ovat aiheuttaneet minulle päänsärkyä viime kuukausina, ja josta pyytäisin eh, komissiossa ottamaan eh, tasavertaisemman erilaisten taloudellisten intressien tarkastelun eh, lähtökohdaksi jos eh, samanlaiset edustajat olisivat tarpeeksi tiukkoja, silloin komission esitys olisi hyväksytty, jossa kaikki vienti, jota Euroopan unionissa on, joka menee kolmansiin maihin, kaikki tämä olisi ensin pitänyt ilmoittaa komissiolle osoittein, eh, asiatiedoin, jotka liittyvät siihen, mistä tässä viennissä on kysymys. Kukaan ei pysty edes kuvittelemaan, minkälainen byrokraattinen järjettömyys tämä olisi ollut. Ja tiedän, että komissiossa näin kävi, koska Olafin edustajat olivat kovin äänekkäitä ja myöskin budjettialan ihmiset olivat kovin äänekkäitä. Totta kai on tärkeää, että EUn budjetti pysyy kunnossa, mutta emme nyt voi panna toimeen kaikkia tyhmiä ajatuksia vain siksi, että joku budjetin tai talouden pääosastolla on sitä mieltä, että tämä on tärkeä asia. Täytyy ylläpitää tasapainoa ja pyydänkin komission jäseniltä ensi kuukausina, kun on kysymys tulli 22, että 2020 me silloin katsomme, että saamme realistisen oikeun suhteutetun lähestymistavan sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin tullipolitiikka palvelee kansalaisia eikä viime kädessä vaarana työpaikkoja. Kiitos. Evelyn Gephardt. Ja, äh, Kiitoksia. Kiitokset tästä selvityksestä. Olen samaa mieltä sen suhteen, että täytyy kyllä kunnioittaa tullivirkailijoiden tekemää työtä. He tekevät erinomaista työtä ja suojelevat meitä, unionin kansalaisia. Tämä on tärkeä seikka. Itsekin totesitte, että teillä on jo tietoa sen suhteen, että delegoitusäädösten suhteen määräajat ovat aika lailla lyhyitä. Voisitteko antaa enemmän tietoa meille, jotta me olisimme ikään kuin ennakkovaroituksen saaneita, vaikka teille nyt ei ole valmiita tekstejä, mutta ainakin voisitte kertoa, että mitä on odotettavissa. Vielä toinenkin kysymys toiseen aiheeseen liittyen. digitaalisten sisämarkkinoiden tekstin esittelijänä toteaisin seuraavana. Jakamistalous laajenee laajenemistaan ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia unionin taloudellisille toimijoille, mutta herääkin kysymys siitä, miten alan verotus toteutetaan. Miten käsittelemme tätä asiaa? Oletteko jo käsittelemme? käsitellyt tätä asiaa? Jos kyllä, niin millä tavalla? Me haluamme nimittäin varmistaa, että meillä on hyvät ja parhaat mahdolliset vastaukset tarjolla. Ja sitten seuraava kysymys. Se liittyy digitaalisiin sisältöihin, eli sähköiset kirjat, online-julkaisut ja niin poispäin, niihin liittyy lukuisia kysymyksiä. Miten niihin täytyy suhtautua? Miten niitä tulee käsitellä? Voisitteko tähänkin liittyen kertoa, että mikä on tämänhetkinen valmistelujen tilanne digitaalisten sisältöjen osalta? Miten pitkälle olette päässeet? Nämä ovat kysymyksiä, joihin kaivataan kiireellisiä kiireellisesti vastauksia. Asioiden käsittely nimittäin etenee hyvin nopeasti. Mitä euh, euh, Kiitos. Kiitos komission jäsen siitä, että olette paikalla kertomassa ajatuksistanne. On kolme asiaa, joita haluaisin kommentoida. Yksi niistä on se, että niin kuin tiedätte, torstaina äänestämme äh, sisämarkkinoiden hallinnan mietinnöstä täysistunnossa, joka on yksi IMKon kahdesta vuosittaisesta panoksesta talouden ohjausjakson toimintaan. Kysymys on siis kuitenkin siitä, että on näitä maakohtaisia suosituksia lainsäädännön alueella ja varmasti olette yhtymätä siitä, että sisämarkkinat ovat lupaavin tapa saada aikaan kasvua Euroopassa, joten varmastikin haluaisin henkilökohtaisesti vedota teidän puoleen ja komission puoleen, jotta nämä suositukset sisällytettäisiin eh, tuleviin eh, maakohtaisiin suosituksiin. Toiseksi digitaaliset sisämarkkinat ovat komissiolle ja parlamentille olennainen kysymys. On olemassa tiettyä ristiriitaisuutta online ja offline maailman välillä. Varmaankaan ei yllätä se, että puhun ALV asteesta sähköisille kirjoille ja sähköisille lehdille – minä esitin viime kesäkuussa kysymyksen äh, parlamentissa ja silloin sain ymmärtää, että otte huomioon parlamentin kommentin ja sieltä jäsenvaltiot soveltaisivat äh, samantyyppistä tukea online-julkaisuille kuin sovelletaan äh, offline-julkaisulle. Tämä liittyisi siis myöskin yleisen ALV-järjestelmän uudistamiseen, joten kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Milloin te aiotte hyväksyä komission lainsäädäntöehdotuksen, joka sisälti mahdollisuuden alentaa sähköisten julkaisujen ALVn alentamista. Sitten kolmanneksi, tullirikkomukset. Tässä me tarvitsemme komissiolta rakentava lähestymistapa ajatellen sitä haluttomuutta, jota jäsenvaltioissa on. Joten haluaisin tietää enemmän teidän strategiastanne, mitkä ovat askelet, joita te suunnittelette jäsenvaltioiden vakuuttamiseksi siitä, että täytyy edetä eteenpäin tässä tärkeässä asiassa. Kiitos. I'm going to um, take questions from the... Sitten varapuheenjohtaja Anna-Maria. Euh, Kiitos komission jäsen. Olette tervetullut. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että teidän tekemänne työ tullialalla on keskeisen tärkeää sisämarkkinoiden ja Schengenin näkökulmasta. Olen iloinen, että olette nyt valiokuntamme vieraana. Toivottavasti tulisitte useamminkin käymään. Mainitsitte laittoman kaupan, asekaupan. Tämä aihe on tällä hetkellä hyvin tärkeä, kun ajattelemme kansalaisten turvallisuutta ja ajankohtaisia tapahtumia. Haluaisin rohkaista teitä tekemään enemmänkin työtä tällä alalla. Me olemme työstämässä direktiiviuudistusta aseiden hallussapidon alalta. Jos nämä aseet tulevat laittomasti edelleenkin unioniin, niin tästä täytyy lähteä liikkeelle. Alustuksessanne mainitsitte elintarviketurvallisuuden, se on minulle tärkeä aihe, ja myös elintarvikeväärennykset, väärennetyillä tuotteilla tehty kauppa. Tämä huolestuttaa kovasti Euroopan kuluttajia. Se on tässä valiokunnassa meille tärkeä aihe. Kolmas aihe. Myös Andreas Schwab viittasi tähän, kun sanktiodirektiiviä päivitetään, niin on hyvin tärkeää, että emme luo byrokratiaa ja kustannuksia. Puhuitte tekniikan päivittämisestä, modernisoinnista, se on hyvin tervetullutta, mutta täytyy muistaa, että taloutemme pohjautuu pitkälti pk-yrityksiin. Tarkistus on tehtävä niin, että otetaan huomioon myös mahdolliset hallinnolliset kustannukset, joita tämä PK-yritykselle voisi aiheuttaa. Ja neljänneksi ALV-kysymykset ja digitaalitalous. Sähköisessä kaupassa meillä on suuria ongelmia. Tämä liittyy sekä yrityksiin että kuluttajien on päällekkäisyyttä alvin maksamisen osalta niin, että täytyy sijaintimaahan maksaa ja toisaalta kaupankäyntimaahan maksaa veroja. Tilanne vaihtelee sen mukaan, minkä suuruisesta kaupasta on kyse. Tämä on suuri este sille, että internetkauppaa voitaisiin kehittää Euroopassa niin, että se toimisi rajat ylittävästi. Olen Ditan kanssa samaa mieltä myös aiheesta, joka on teille hyvin tuttu. Alvissa on myös syrjivyyttä, erityisesti kirjojen osalta silloin, kun puhutaan sähköisistä kirjoista tai konkreettisista fyysisistä kirjoista. Edustaja Rochefort. Merci Vicky. Monsieur le commissaire. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Omassa vaalipiirissäni on Perpignanin tärkein eh, hedelmä- ja vihannespörssi. Siellä tehdään paljon kauppaa Magrebin maiden ja Iberian niemimaan kanssa. Se on myös intermodaalinen keskus. Siellä tapahtuu kuljetuksia laivoilla, eh, kuorma-autoilla ja junilla. Tämä markkinapaikka on tärkeä paikka. Se on yksityinen Ranskassa eikä se ole niinkään yleistä. Se tarjoaa kuitenkin julkisen palvelun. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tehokas harmonisoitu tulli on yhtenäisen kilpailukykyisen Euroopan palveluksessa. Tällä hetkellä me tarvitsemme nimenomaan yhtenäistä ja kilpailukykyistä Eurooppaa. Kun olen käynyt saint Charlesin markkinapaikassa, niin siellä äh, todella totean sen, että toimitaan sähköisesti. Talouden toimijat, heitä on siellä paljon, ja tulliala on ollut melkomoisen vallankumouksen kohteena. Siellä tehdään työtä liike-elämän hengessä ja ollaan jatkuvasti yhteydessä yritykseen. Kysymykseni onkin seuraavanlainen tämä mielessä pitäen. Teettekö tarpeeksi? Olisiko mahdollista tehdä vielä enemmänkin työtä, jotta voitaisiin varmistaa koulutus kaikille osapuolille yrityksiä pyydetään ymmärtämään tullialan koulutustarpeita. Siellä täytyy olla todellakin päivitetyt tiedot käytössä, on oltava ajan tasalla. Miten voitaisiin mennä vielä pidemmälle, jotta tulli virkamiehiä voitaisiin kouluttaa kaikkialla unionissa niin, että he todella ymmärtäisivät logistiikkaketjun ja tekisivät yhteistyötä yritysten kanssa. Me menemme oikeaan suuntaan, mutta miten voisimme nopeammin mennä vielä pidemmälle yhtenäisen ja kilpailukykyisen Euroopan puolesta? Voisiko nicola Dantin puheenvuoro kysymys olla vielä tässä mukana ja sitten jatkamme? Kiitos komission jäsen. Kiitos siitä, että tänne olette tullut. Tämä asia kuuluvat kaikki teidän toimialanne. Tämä ei kenties ole kaikkein jännittävin aihe. Kuitenkin on kysymys olennaisesta rakenteesta, infrastruktuurista Euroopan unionissa, nimittäin sisämarkkinoista. Se on tärkeää tässä globaalistuvassa maailmassa. On myös suuria eroja Euroopassa, niin kuin olemme voineet nähdä. Tämä on vuodesta 1968 muuttunut olennaisimmaksi infrastruktuuriksi, mutta ajatellen kuitenkin teknisiä kriteerejä, laiton kauppa siellä ja täällä, kuitenkin jää valvontaa. On siis tehtävä enemmän, jotta järjestelmästä tulisi tehokkaampi ja paremmin toimiva. Minä olen ollut kaupan helpottamissopimuksen osalta esittelijä. Kysymys oli siis sopimuksesta, jolla maailman sisällä pyritään edistämään samalla tällaisia yhteneväisiä sääntöjä. Meidän pitää kuitenkin tehdä enemmän näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja meidän pitää saada aikaan tehokasta valvontaa kaikkialla. Ehkä jossain vaiheessa pitäisi keskustella tai pohtia eurooppalaista viranomaista, joka voisi valvoa harmonisointia niin, että siitä tulisi vielä tehokkaampaa. Eli siis olisi valvontaa paikoissa, jossa toiminta voi olla yksinkertaisempaa. Kysymys on pelkästään laittomasta kaupasta. Kysymys on myöskin väärennetyistä tuotteista, jotka jotenkin onnistuvat kiertämään eurooppalaisen valvonnan. Vielä yksi asia, joka koskee veropolitiikkaa ja jakamisen talou- jakamistaloutta. Siinähän on kysymys siitä, äh, herra komission jäsen, että perusperiaate on selkeämpi, eli, eli että verot maksetaan siellä, missä voitotkin syntyvät. Ja olisi hyvä, jos te kenties voisitte löytää muutaman rauhoittavan sanan tästä asiasta. Do you want to start on this? Thank, Thank you. you, um, Chair. Uh, bon, d'abord, je veux... Kiitos puheenjohtaja. Täsmentäisin, että en katso, että tämä osa salkussani niin ei olisi keskeinen. Kyllä se on keskeinen. Enties, kenties en käytä siihen kaikista eniten aikaa, eikä se ole kaikista näkyvin tai ajankohtaisin aihe, mutta se on kyllä keskeinen aihe salkussani. Totesin, että pidän tärkeänä tullialaa ja kunnioitan sillä alalla toimivia ihmisiä. Ei tämä ole mitään, mitään sanahelinää pelkästään, vaan se on ihan vilpitön toteamus. Sitten Äh, Robert Hosforin kommentti tästä markkinapaikasta. Ihan asiaan kuuluva kommentti. Ja sitten yleisluonteisempi kommentti. Kaikki ovat pyytäneet sitä, että edettäisiin nopeasti, yksinkertaistaen ja toisaalta säilyttäen täsmällisyys. Minäkin olen pahoillani siitä, että en ole tässä valiokunnassa käynyt tiheämmin. Haluan tehdä yhteistyötä vieläkin säännölliseltä pohjalta valiokunnan kanssa. Ja totta kai yksikköni on käytössänne, jotta mahdollisuuksien mukaan voitaisiin myös ennakoida tapahtumia. Jos aihe on tekninen teille, niin kyllä se on tekninen myös meille. Ja yksiköllä on kova paine näissä kysymyksissä. Meidän täytyy järjestää työmme sillä tavalla, että voimme toimia nopeasti, eikä synny sitten viiveitä myöskään teidän roolinne. Haluan mielelläni tulla valiokuntaan useammin käsittelemään näitä aiheita. No sitten suhteettoman mekanismin olemassaolo. Totta kai tämä on prioriteetti. Tästä esitettiin kysymys. Me ehdotamme korjattavaksi näitä virheitä, jotka livahtivat hankkeeseen. Me tarvitsemme teidän apuanne virheiden korjaamiseen ja pyytäisimme valiokuntaa nopeuttamaan työtä kun nyt kerta kysyitte tästä, niin kyse on tilapäisestä hyväksynnästä konttien osalta. Tässä on... Mikä ehdotus tämä olikaan? Tulkkaus oli epäselvä. Paletti. Kyse on kontteista ja tilapäisestä tunnustuksesta. Ei voi olla niin, että rajat ylittävät rajan ylittäminen voisi tarkoittaa samanaikaisesti sitä, että tullaus on tehty. Nopeus totta kai on tavoite, kun pyrimme yksinkertaistamaan järjestelmää, mutta se ei pelkästään riitä. No sitten sanktioista. Komissio kiittää IMKOa tuesta ja myös rakentavasta panoksesta. Tässäkin haluan luottaa tukeen ja hyvän yhteistyön jatkumiseen. Komissio tarkkaavaisesti tutkii mietintön luonnoksen ja olen äh, aivan niin kuin yksikönkin valmis tekemään yhteistyötä, selkeyttämään tiettyjä seikkoja. Minä toivon sitä, että nopeasti hyväksytään parlamentin kanta, joka mahdollistaa myönteisen vaikutuksen niin, että äh, neuvoston työryhmän työ etenee. No sitten jakamistaloudesta esitettiin kysymys. Edustaja Gebhardt tämän nosti esille. Tämä on tärkeä seikka. Veropohdinnat tältä osin ovat vasta käynnistyneet. Komission jäsen Bienkowska ja komission jäsen Katainen organisoivat työtä tällä alalla. Tekninen kokous on iltapäivällä ohjelmassa ja toivottavasti ennen kesää vielä tehdään aloitteita. Tiedämme ongelman, ongelmakohdat, Täytyy sopeutua tähän uuteen talouden muotoon ja täytyy välttää yhteiskunnan yberisaatiota, sellaisella nimellähän sitten joskus puhutaan. Tämä uusi talouden muoto täytyy olla sellainen, että se kunnioittaa yleisiä sääntöjä, jotka on määritelty myös muille talouden aloille. Tässä nyt ihan ristiriidoista puhutaan, mutta jännitteistä kuitenkin, joita meidän on pohdittava – sen suhteen, mihin haluamme pyrkiä. No sitten turvallisuus ja terrorismi. Tullilla on keskeinen rooli, jotta voimme puuttua haasteisiin, joita kansainvälinen terrorismi meille aiheuttaa. Komissio on ECOFIN-neuvostolle ehdottanut strategiaa, jolla taisteltaisiin terrorismin rahoitusta vastaan. Tässä suunnitelmassa Tullilla on aivan keskeinen rooli. Toimintaohjelman täytäntöönpano Tulli 2020 on nyt käynnissä. Tullin yhteistyö muiden viranomaistahojen kanssa, tämäkin on käynnissä olevaa työtä. Ja sitten toimintaohjelma, jonka mainitsin, sisältää useita aloitteita, jotka suoraan liittyvät Tullin toimintaan. Kyse on eläin- ja kasvilajien laittomasta siirrosta, kulttuuripääoman suojelemisesta ja sellaisista tuotteista, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen. Tullilla on keskeinen rooli myös tuotteturvallisuuden valvonnassa. Valvonnan on oltava tehokasta ja täsmällistä silloin, kun kyse on kaikista riskialttiimmista tuotteista. Sitten esitettiin kysymys Euroopan tason valvonnasta. Vaikutusarvio turvallisuudesta ja terrorismista on nyt käynnistetty pitäisi olla mahdollisuus arvioida sitä mahdollisuutta, mitä meillä olisi vahvistaa valvontaa myös kansallisin toimin. No sitten elintarviketurvallisuuden osalta kyse on esimerkiksi eläinlääkäreiden todistuksesta, valvonnasta paikan päällä ja tuotteiden valvonnasta, jotta tämä ongelma hoidetaan rationaalisesti, niin olemme käynnistäneet pilottitutkimuksen. Sitä on tarkoitus laajentaa myös muihin todistuksiin. Sitten verotukseen liittyviin kysymyksiin. Ensinnäkin toteutuva tosiasiallinen verotus. Komissio ehdottaa kierron välttämistä käsittelevässä direktiivissä, joka on hyväksytty ECOFINissa nimenomaan tätä. Ajatus on yksinkertainen tuottoja verotettaisiin siellä, missä ne syntyvät. Tehän tiedätte, että komission hyväksymä paketti tarjoaa meille työkalupakin välineistön, jolla tämä toteutuisi. Tarvitsemme neuvoston ja parlamentin tukea nopealle hyväksymiselle. Ja vielä loppuun kommentti ALVstä. Huomenna itse asiassa meillä on kokous kollegiossa, jossa tutkimme uudelleen laadintaa koko ALV-järjestelmässä. Totta kai siinä täytyy huomioida myös se, mitä tapahtuu äh, digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa. Tällä hetkellä meillä on hyvin monimutkainen järjestelmä käytössä. Se on myös kallis liike-elämälle. Se aiheuttaa tappioita, tulon menetyksiä jäsenvaltioille. Ja haluamme tehdä sellaisen ehdotuksen, joka olisi niin sanotusti business friendly, olisi sellainen yksi ja ainoa yhteyspiste, joka yksinkertaistaisi rajat ylittävää kauppaa, otettaisiin huomioon pienet ja hyvin pienet yritykset, poistettaisiin esteet, joita on mahdollisuus yrityksille toimittaa alvittomia tuotteita unionin alueelle silloin, kun kyse on pienistä eristä – tällaisetkin yritykset voisivat helpommin tulla unionin alueelle, kun olisi tällainen yksi ja ainoa yhteyspiste. Nämä ovat pääelementit ehdotuksessamme. No sitten koulutuskysymys. Tämän edustaja Hosva nosti esille. Tullihenkilöstön yhteistyö on tärkeää, koulutus on tärkeää tuli kysymyksissä Euroopan laajuisesti. Me haluamme kehittää eurooppalaisen koulutuspuitteiston. Tästä on tehty ehdotus jo vuonna 2014. Tässä täytyy pohtia, mitkä ovat tarpeelliset pätevyydet ja taidot. Pitäisi olla myös jonkinlainen koulutusmalli ehdottaa. 2015 meillä on ehdotettu jo kansallista koulutusohjelmaa ja jäsenvaltiot ovat tähän tarttuneet. Tarkoitus on parantaa standardeja tullialalla ja ehdottaa välineitä, joilla voimme parantaa Euroopan tason tullien toimintaa. Ja sitten lisäkysymys, johon en vielä pysty vastaamaan, mutta äh, uskon, että voimme tähän puuttua myöhemmässä vaiheessa. Kyse on koulutuksesta äh, toisaalla. Tässäkin tarjontaa tulisi laajentaa. Are you okay if we just run a few minutes over? Sopiiko, jos menee muutama minuutti yli aikaa? Tulkeille pyyntö kymmenen lisäminuuttia. Juvin, Rosier Capini. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, à mon tour de vous. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle läsnäolosta ja kiitos myös esityksen selkeydestä. Ennen kuin puhumme tullikoodeksesta, niin haluan kiitellä teistä, onnitella teitä ää, lausunnosta tiedotusvälineissä. Totesitte, että ei voi yritys tuottaa voittoa maassa, jossa se ei maksa lainkaan veroja. Tämä oli tervetullut lausunto. No tullikoodeksesta haluaisin kertoa hyödyllisen esimerkin jatkon kannalta kun ajatellaan delegoituja säädöksiä, joita tarvitaan. Nämä tekstithän ovat hyvin monimutkaisia. Meillä on ollut lukuisia neuvottelukokouksia teidän yksikkönne kanssa. Tämä teksti on siis hyvin tekninen. Ne ovat yleisellä tasolla tasapainoisia, huomioimme talouden toimijoiden huolet ja kiitos vielä yksiköllenne. Kuitenkin haluaisin hieman kritisoida sitä metodia, jota tässä prosessissa käytettiin. Toki asiat sujuivat aina siihen saakka, kunnes yksiköiden välinen konsultaatio piti käynnistää, ja se oli hyvin monimutkainen vaihe. Sitä lykättiin lukuisia kertoja, ja loppujen lopuksi teksti, joka saatiin aikaiseksi tästä synnytetyksi tästä prosessista, oli sellainen, että siinä oli huomattavia muutoksia ja kun otettiin huomioon vielä viiveetkin, niin alan toimijoita ei millään tavalla huomioitu. Ymmärrän, että teknisessä tekstissä on tällainen ongelma, mutta pitäisi saada jonkinlainen aika määrä vielä käyttöön sen jälkeen, kun yksiköitä on kuultu. Virginie. Virginie. Monsieur commissaire Jean-Pierre, merci d'être avec nous. Komission jäsen Jean-Pierre, kiitos, että olette paikalla. Kiitos selkeästä esityksestä. Aivan niin kuin Philip Syvään, minäkin haluan korostaa sitä henkeä, jossa näkemysten vaihto delegoiduista säädöksistä on käyty. Minä olin varjoesittelijänä tässä aiheessa. Komission kanssa muissa aiheissa välttämättä avoimuus ei ole yhtä hyvällä tolalla. Hei, teidän yksikköönä haluan tästä siis kiittää. Haluan kiinnittää huomioon ensinnäkin tullirikosten vastaiseen taisteluun. Tästä olemme jo keskustelleet. Teksti on aivan legitiimi. On helppoa selittää tällä hetkellä, että tarvetta on, koska sama rike voi aiheuttaa tietyssä jäsenvaltiossa sakon, toisessa taas vankeusrangaistuksen, eli harmonisointia tarvitaan. Tässä valiokunnassa on herännyt kysymyksiä oikeusperustaan liittyen ja aivan erityisesti huoliin, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteen. On mainittu artikla 114 oikeusperustana. Mikä olisi teidän kantanne tähän? Ja toinen huoli, josta halusin puhua, on yhteensopivuus toisaalta unionin taloudellisten etujen suojamisen pyrkivän direktiivin kanssa. Komissiossa on tehty ehdotus siitä, miten tämä yhteensopivuus varmistettaisiin. Kolmas aihe, josta mainitsisin, ei suoraan liity salkkuunne, mutta kenties voitte kertoa, minkälaista keskustelua kollegiossa käydään tuotteiden maantieteellisestä alkuperämerkinnästä. Minä olin esittelijänä tekstissä, joka sai parlamentin laajan tuen. Kyse on pk-yrityksistä, hyvin pienistä yrityksistä, kuluttajista, alueellisista toimijoista. Meillä on vihreä kirja tässä ja myönteiset kannanotot eri puolilta. Tämä aihe on konsensusaihe. Se on mukana sisämarkkinastrategiassa, josta puoli vuotta sitten tiedotettiin. Komissio ei kuitenkaan nyt anna minkälaista elomerkkiä tästä aiheesta. Missä jumi nyt oikein on, kun aihe on näin konsensusaihe? Huomenna meillä on foorumi tuottajien kesken järjestettynä, eli varmasti kysymyksiä. Huomenna kuulen tästä aiheesta, jos sain jonkinlaisia apuja, niin ne tulisivat tarpeeseen. Okei, okay, Maria. Anna Maria. Uh, domnule comisar, trebuie să recunosc că... Paljon kiitoksia, Viki. Arvoisa komission jäsen, torppasitte monet kysymykset, sanoin, että ei kuulu salkkuunne, mutta sanoitte kuitenkin asiasta jotain. Totesitte, että ilman tulliunionia ei ole sisämarkkinoitakaan olemassa – Paikan päällä tilanne on hiukan toisenlainen kuin nämä ruususet kuvaukset, joista puhuitte täällä. Viittasitte 130 000 tullivirkailijaan. Mutta miten aiotte varmistaa sen, ettei PK-yrityksiä kohdella sattumanvaraisesti vir- tullivirkailija suhtautuu ehkä suureen yritykseen eri tavalla kuin pieneen yritykseen, mutta totesitte myöskin, että tietojärjestelmät ovat olemassa ja että huhtikuuhun mennessä kaikki on kunnossa, mutta silloin kun järjestelmää lähdettiin rakentamaan, niin silloin huomioitiin myöskin PK-yritysten rooli. Juuri näillä yrityksillähän on suuria ongelmia järjestelmä rakennettiin ja sitten huomattiin yllättäen, että pienet yritykset eivät pysy vauhdissa mukana. Huomioitteko myöskin yhteisötalouden, yhteisötalouteen liittyen kuulimme tänään esityksen näille yhteisötalouden toimijoille ei saa langettaa turhia maksuja, työtaakkaa. Käytäntö on osoittanut, että monia monia ongelmia on vielä olemassa esimerkiksi kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden merkinnöistä tai niihin sovellettavista hinnoista, joten kyllä tällaista epärehtiä kilpailua pitäisi pyrkiä välttämään. Kiitoksia. Komission jäsen, monia mielenkiinnon kohteita meillä on, niin kuin tästä näkyy. Lisäisin kolme pikakysymystä omalta osaltani. Kuulemisessa meillä oli vain yksi kysymys teille, mutta saimme vankan viestin siitä, että te otatte huomioon kaiken, mitä parlamentti myös valiokunta-aloitteessa mietinnössä esittää. ALV-kysymyksistä silloin, kun kyse on digitaalisista tuotteista. Gebhard Kallasin mietinnössä penäsimme mikroyrityksille jonkinlaista kynnysarvoa. Milloin teette ehdotuksenne tältä osin? Sanoitte jo, että huomenna, huomenna kollegion tämä ehdotus menisi. Voitteko vahvistaa vielä tämän tiedon? Mikroyrityksiltä tähän kohdistuu kovasti kiinnostusta. Mainitsitte myös jakamistalouden. On tärkeää muistaa, että jakamistaloudessa tapahtuu paljon verkkomaksamisen ja luottokorttien avulla, eikä niinkään äh, käteiskaupalla, eli kyllä verotuskin pitäisi olla tavallaan helpompaa. Me penäämme sitä, että olisi parhaiten käytäntöjen jakamista. Haluan varmistuksen sille, että parhaita käytäntöjä äh, pyrkisitte myös te tukemaan, eikä niinkään, että olisi jonkinlainen uusi verojärjestelmä, jota emme ole halunneet. Ja sitten kolmas kysymys liittyy sanktioihin ja rikkomuksiin. Parlamentti tekee kovasti työtä tämän direktiivin tiimoilta. On huolia siitä, että tämä jäykkä järjestelmä ei kenties ole paras ongelman korjaamisessa. Tiedän, että neuvostossa tämä vielä jumittaa. Jos edistystä ei saada, niin viettekö asian takaisin komissioon ja esitätte sitten uuden ehdotuksen. Me haluamme kuitenkin puuttua ongelmaan, korjata ongelman, mutta tämä tiukka, jäykkä, jäykkä, joustamaton järjestelmä aiheuttaa jumitusta neuvostossa. Merci, euh, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs députés. Kiitos. Haluan kiittää Philip Juvania hänen tehokkuudestaan ja asiantuntijuudestaan. Komissio tekee kaikkensa, jotta todella verotus toteutuu niin, että tuotto verotetaan siellä, missä se syntyy. Yritysten on maksettava verot siellä, missä tuotua syntyy. Ei voi olla niin, että ikään kuin kaksinkertaisesti jätetään verottamatta yrityksiä. Ei siellä, missä tuottoa syntyy, eikä myöskään sitten yrityksen kotipaikassa, koska juridinen status mahdollistaa tämän. Se teksti, jota me ehdotimme, on hyvin pitkä ja tekninen. Tätä kommentoitiin sen nopea työstäminen ei aina ole ollut helppoa. Tunnustan tämän aivan aulisti. Ja otan kyllä huomioon valiokunnan kommentit. Metodia pitäisi vielä viimeistellä, jotta työ etenisi tarvittavalla vauhdilla, jotta vuoropuhelu parlamentin kanssa voisi myös toteutua avoimesti ja tehokkaasti. Tämä totta kai on tarpeen tehokkuuden varmistamiseksi molemmissa toimielimissä. Sitten artiklasta 14. Sanon tälle Virginie Hosier aivan auliisti kyllä. Toki asia ei kuulu minun salkkuuni. Se pitää paikkaansa. Komissio on kuitenkin kokonaisuus, toimimme kollegiona. On tämä PIF-direktiivi, joka kattaa pelkästään äh, sanktiot, mutta totta kai varmistamme yhteensopivuuden myös tämän toisen ehdotuksen kanssa, silloin kun kyse on unionin taloudellisten etujen turvaamisesta. Ja sitten meillä on parlamentin päätöslauselma muista kuin maataloustuotteista ja alkuperämerkinnöistä. Meillä on myös julkinen kuuleminen järjestetty ja sen seuranta. Komissio on tällä hetkellä arvioimassa niitä kustannuksia ja vaihtoehtoja, joita meillä on totta kai valiokuntaa sitten informoidaan tämän työn tuloksista. Ei minulla ole käytössäni 30 000 virkamiestä, kenties komissiossa kokonaisuutena, mutta ei minulla. Niitä on vain jokunen sata, eivätkä kaikki työskentele tulliasioissa. Kyllä, ymmärsin aivan oikein. Toki tullivirkamiehiä on unionissa aika paljon, yli 30 000kin he ovat eri jäsenvaltioissa työssä ja koordinointi täytyy varmistaa heidän kesken. Tähän tavoitteeseen voin kyllä täysin yhtyä. Sitten ohjelmassa on siirtymistoimia tullialalle. Me tuemme totta kai alan toimijoita, kuuleminen jatkuu. Autamme täytäntöönpanossa ja siirtymäkausi siis on tulossa. Yli 500 miljoonaa on varattu tähän tarkoitukseen, jotta siirtymä on joustava. president of the... puheenjohtajan esittämät kysymykset, niin mitä tulee mikroyrityksiin, aloitteesta on jo tehty päätös ja ehdotus hyväksytään joulukuussa. Huomenna keskustelemme ensimmäisestä kysymyksestä on huomenna ensimmäinen suuntaantava keskustelu ALVstä kokonaisuudessaan. Puhumme siitä nähdäksemme, miten voidaan löydä lukkoon tällainen järjestelmä, ehdoton järjestelmä ALVlle lisätoimia tulee vielä vuoden aikana. Tiedän, että tästä tulee hyvin mutkikas keskustelu, ei niinkään komissiossa, mutta vaan en tiedä, voi ennakoida huomista keskustelua, mutta eh, siis kofin neuvostossa, koska vaihtoehdot ovat tällä hetkellä melko avoimia. Sitten jakamistalous, olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän pitää lähteä liikkeelle parhaista käytänteistä. Ja kolmanneksi, rikkomukset, seuraamukset. Mitä olen oppinut komission jäsenenä on, että ei koskaan pitää olla ehdoton, aina voi tulla jotakin, mitä ei tiedä. Iso-Britannia, meillä piti olla vain yksi suunnitelma, komissio tällä hetkellä puolusteli ehdotustaan. Katsotaan, mitä tapahtuu, jos neuvosto on toisella tuulella. Mutta kaikki seuraamukset päätöksestä tai päätöksen tekemättömyydestä neuvostossa seuraa. Ja huomenna on sitten tämä kynnysarvo käsittelyssä. Siitä on keskusteltu ja huomenna on suuntaantava keskustelu ALVstä kokonaisuudessaan. Mutta pyrimme saamaan tämän äh, vuoden 2006 aikana päätöksen tämän lukoon lyömisen. Vielä kerran. ALV-kynnysarvoa on ehdotettu. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Tästä ilmeisesti ei keskustella jäsenvaltioiden kesken. Sitä tulemme esittämään joulukuussa. Eli nyt sitten jäsenvaltioiden pakeille ja painostatte sitten heitä. Oikein hyvä. Kiitos.